Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke... Hyvät kollegat, nyt on varmaankin syytä aloitella, vaikka sali ei vielä olekaan aivan täynnä. Toivottavasti tämä tilanne saadaan tässä vielä parempaan suuntaan aamupäivän mittaan. Lämpimästi tervetuloa kaikille. On hienoa saada toivottaa teidät Tervetulleeksi tänne parlamenttien väliseen valiokuntakokoukseen Euroopan kulttuuriperinnöstä ja tänne täysistuntoomme. Eilen kuulin, että pidettiin hyvin lupaavasti sujuneet kolme työpaneelia. Niihin pureudutaan tänäänkin aiheen perusteella. Ja eiliset puheenjohtajat näistä paneeleista Silvia Kosta, kollegani, kollega Mircea Diakonu ja Sabine Verheyen kertovat myöhemmin lyhyesti siitä, minkälaisia keskusteluja paneeleissa käytiin, niin että kaikille selviää hieman sitten toistenkin paneeleiden sisältö. Eilen vain yhdessä paneelissa oli tulkkaus käytössä kaikilla EUn virallisilla kielillä, mutta tänään on hienoa, että tulkkaus todella on käytössä kaikilla kielillä. Ja on hienoa, että tämä tilaisuus pidetään Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin inspiroimana. Ja on valitettavaa kuitenkin, että Tajani aina lyhyellä aikavälillä on joutunut henkilökohtaisista ja muista velvoitteistaan johtuen peruuttamaan läsnäolonsa täällä. Näinä päivinä on muistettu ensimmäisen maailmansodan päättymisen sadatta vuotta ja tämä muistuttaa meitä siitä, kuinka monimuotoinen Euroopan kulttuuriperintö meillä on, mutta myös siitä, minkälaisia haasteita tähän liittyy. Näistä varmasti puhumme vielä tänään lisää. Hyvät naisten herrat, hyvät vieraat, Euroopalla on edessään suuria haasteita –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 dominieren den derzeitigen Diskurs um Europa und seine Realität. Angesichts dieser Herausforderung mag mancher geneigt sein, on hankala taistelua poliittiset prioriteetit. Täytyy muistaa ja tunnustaa näissä olosuhteissa. Kulttuuri on kaikkein tehokkain ja kauaskantoisin väline, jotta voidaan kestäviä ratkaisuja löytää kysymyksiä liittyen tulevaisuuteen. Ja näillä pystytään pistämään kampoihin konflikteja, jotka runovat mannertaamme vaikuttavat, vaikuttaa sitä, että suurin kriisi on identiteettikriisi. Tässä herää mielessäni kolme kysymystä. Ketä me olemme, mistä me tulemme ja mihin me menemme? Nämä peruskysymykset olivat punaisena lankana kun Euroopan kulttuuriperintövuotta jo vietettiin 2018 alkuvaikeuksien jälkeen yhteisillä ponnisteluilla, joissa mukana on Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja komissio, pystyttiin monien kansallisyhteiskunnan toimijoiden kanssa pikkuhiljaa sitten saamaan tämän vuosi liikkeelle menestyksekkäästi. Euroopan kulttuuriperinnön vuosi on nimenomaan eurooppalainen. Mitä sen kunnianhimon tason tulee, sitä voidaan todellakin pitää eurooppalaisena. Pikkuhiljaa yli kansallisten ja kielirajojen yli voidaan todeta, että kulttuuri on yhdistävä voima, eurooppalaisen sivilisaation sivistyksen yhdistävä voima ja juuri yhteisöllistä edistävä komponentti, joka liittyy kulttuuriperintöön, on se, että erityisesti täytyy painottaa. Vuoden motto on siksi niin osuva Our heritage, where the past meets, meets the future, eli meidän perintömme, se, missä menetys kohtaa tulevaisuuden. Tämän päivän tilaisuus mahdollistaa sen, että poliitikkoina ja kansalaisina voimme pohtia niitä eri aspekteja ja sitä potentiaalia, joka kulttuuriperinnöllä on. Meidän kulttuuriperintömme täytyy vuoden 2018 jälkeenkin olla keskeisessä asemassa eurooppalaisessa politiikassa. Ei vähiten siksi, että on osoittautunut suureksi illuusioksi, että puhtaasti talouden ehdolla toteutuva eurooppalainen hanke voisi tuoda mukana riittävästi yhdistävää, yhdistävää voimaa, jotta pitkällä aikavälillä kansalaiset voisivat kriisien vallitessa samaistua Eurooppaan. Niin kuin aiemmissa tilaisuuksissa jo olen todennut, mukana silloin kun kulttuurivuosi Milanossa viime vuoden joulukuussa lanseerattiin ja myöskin Euroopan parlamentin korkeasoisessa konferenssissa nimeltään Cultural Heritage in Europe yhdessä puheenjohtaja Tajanian ja niin puheenjohtaja Junckerin kanssa kesäkuussa. Haluan tässäkin yhteydessä todeta, että en halua millään tavalla tässä vajotenkäisen naiviin kulttuurioptimismiin, ikään kuin kulttuuri olisi Euroopan ongelmien osalta jonkinlainen ihmelääke Euroopassa tai kaikkialla maailmassa. Ei suinkaan. Kulttuuris, kulttuurin ominaista sisäänrakennettu ambivalenttius. Kulttuuri voi toimia myönteisenä voimana tai kielteisenä. Se voi yhdistää ihmisiä, mutta toisaalta erottaa. Ja se voi purkaa rajoja, taikka se pistää niitä pystyyn se voi tuoda raja-aito ihmisten välillä, mikäli vajotaan kulttuuria käytetään yltiöisämaallisuuden tai muiden syrjäyttämisen tai mustamaalisen välineenä. Kulttuuri on asia, joka tekemistä erilaisia, mutta se ei erota meitä toisistaan. Se yhdistää maaseudun, maaseudun kaupunkiin jäsenvaltiot toisiinsa, vanhat nuoriin, menneisyyden tulevaisuuteen. Siksi kulttuurin puolesta käytävä taistelu on erittäin myönteinen asia ja sillä pystytään pistämään kampoihin ilmiölle, jotta itävaltalainen kirjailija Karl Kraus sata vuotta sitten kutsui epäkulttuuriksi. Unkultua. Tässä täytyy olla valppaana tällaisten ihmisen suhteen. Kulttuuriperinnöt edellyttää jatkuvaa ponnistamisen puolesta – kulttuuria täytyy säilyttää, suojata ja varmistaa, että se siirtyy tulee sukupuolelle. Vähän niin kuin Goethen Faust sanoi, se mikä sinä perit isiltäsi, jätä se perinnöksi tuleville sukupolville, jotta voit sen itse omaksua. Minä olen luottavan sen suhteen, hyvät naiset ja herrat, että juuri valppain mielin me toimimme. Ja toivon mukaan Euroopan hyväksi ja kansalaisten hyväksi voimme toimia ja varmistaa, että kulttuuri säilyy. Nyt menen pikkuhiljaa keskustelukierrokselle. Sitä ennen kuitenkin kuulemme joitakin puhujia tänä päivänä. Toteaisin, että tämänpäiväisen tilaisuuden tarkoituksena on kuulla kokemuksia eri jäsenvaltioiden suunnalta ja käydä hedelmällistä näkemysten vaihtoa. Ich meine Ausführungen an dieser Stelle ab, bevor... Päätän siis näin oman puheenvuoron ja ennen kuin annan muille puhujille puheenvuoron, kerron teille vielä hieman aikataulusta. Se on tänään äärimmäisen tärkeää. On hyvä pitää tiukasti kiinni puheajoista ja kulttuurivaliokunnan kollegat tietävät, että voin olla aika tiukkakin täällä, kun puheaika lähestyy loppua, niin käytän sitten tätä nuijaa täällä. Tämä on mielestäni reilua sitten myöhemmin tulevia puheenvuoron käyttäjiä kohtaan, niin että kaikki pitävät kiinni omasta ajastaan. Puoli yhdeltä loppuu meidän kokouksemme täsmällisesti, koska tuolloin tulkeilla alkaa ansaittu lounastauko. Joten puheajat määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon puhuja on, ja tämän mukaan aikoja jaan. Korkeintaan kaksi minuuttia kuitenkin kullekin, eli muistakaa tämä jo tässä vaiheessa. Ne kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, toivottavasti täyttävät teillä pöydällänne olevan kaavakkeen, jossa kerrotte, minkä paneelin jälkeen haluaisitte käyttää puheenvuoron. Meillä on tämä avauspaneeli ja sitten kolme teemakohtaista paneelia. Jokaisen paneelin jälkeen käydään keskustelu ja katson todella kuinka paljon aikaa on käytettävissä kaiken kaikkiaan, kuinka paljon puhuja ja lasken tämän perusteella sitten jokaisen puheajan. Ja nyt saan toivottaa tervetulleeksi Elisabeth Kornfeldin, Itävallan lähettilään, joka edustaa puheenjohtajavaltiota. Sen jälkeen kuulemme sitten komission edustajaa Kristofidua. Nyt Rova Kornfeld, te saatte puheenvuoron. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia. Kiitos Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät parla- kansallisten parlamenttien jäsenet. Kiitos siitä, että voin kertoa teille Itävallan puheenjohtajakauden kulttuuriperintövuoden painopisteistä. Tämä teema vuosi vuonna 2018 on todella yksi tärkeistä painopistealueista meidän puheenjohtajakaudellamme, mutta tiedämme samalla, kuinka paljon hyvää. Euroopan parlamentti on tehnyt sekä aloitteiden osalta että täytäntöönpanon osalta kulttuurin alueella, ja tätä neuvosto on arvostanut kyllä kovasti. Euroopan kulttuuriperintö ei ole mikään yksittäinen asia, erillinen asia, vaan se on yhteiskunnallinen ja taloudellinen resurssi, joka tulee nyt esille. Ja tätä kautta voimme luoda tulevaa luomiskulttuuriamme. Ja tämä tuo mukanaan myös yhteenkuuluvuutta. On erilaisia tilaisuuksia kautta Euroopan, jossa muistutetaan juuri näistä tehtävistä ja kulttuurin arvostamisesta. Tämä tiedostaminen, joka liittyy yhteisen kulttuuriperintöön, kasvaa näin ja kun muistetaan historiallinen näkökulma ja perinteet, niin se asetetaan tavallaan tulevaisuuden vastapainoksi. Ja näin on määrä saavuttaa mahdollisimman paljon kansalaisia, erityisesti kiinnittää nuorten huomio tähän aiheeseen ja saada heidät aktiivisesti mukaan näihin toimiin. Itävallassa on oikea oma portaali, joka kertoo näistä suunnitelluista ja jo toteutetuista tapahtumista ja tämä toimii tällaisena projektialustana, joita voidaan toteuttaa. Mutta tähän liittyy myös erilaisia muita aloitteita. Tällä hetkellä hankkeita on käynnissä noin 86. Itävallan puheenjohtajakauden puitteissa järjestetään myös asiantuntijatapauksia, joista esimerkkinä nostaisin esille – eurooppalaisen arkkitehtuurikonferenssin, jossa edistetään laadukasta rakentamista ja arkkitehtuuria. Tämä järjestettiin 13. ja 15. syyskuuta. Ja tämä todella käsitteli sitä aihetta, miten kaikki voivat hyötyä laadukkaasta rakentamisesta ja arkkitehtuurista ja miten ala voidaan kehittää edelleen. Sitten äh, kohta viinistä. Vuonna 2018 kulttuuriperintö vuoden äh, tapahtuma. Europe for Culture tapahtuma joulukuun 6. ja 7. päivä. Järjestetään julkinen konferenssi, jossa kiinnitetään huomiota eurooppalaisiin hankkeisiin. Ja tämä kaikki tapahtuu julkisissa tiloissa. Viinin keskustassa odotetaan 5600 vierasta. Kuulemme erilaisia paneeleita, työryhmiä, puheita. Ja tässä yhteydessä annetaan myös kansallisten kouluhankkeiden palkinto, joka liittyy kulttuuriperintövuoteen. Mukana ovat myös komission jäsen Navracic ja meidän kulttuuriministerimme. Komission jäsen Navracicille esitellään uusi kulttuuriperintösuunnitelma ja pohditaan, miten saataisiin jatkoa tälle kulttuurivuodelle. Tämä liittyy esimerkiksi toimien kestävyyteen ja erityisesti halutaan kiinnittää huomiota parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen ja nuorisoon. On tärkeää, että kulttuuriperintö vuoden toimet jatkuvat vielä tämän vuoden jälkeenkin. Ja halutaan todella tällaisia seurantatoimia ja mahdollisimman monia toimenpiteitä mukaan, joita tähän liittyy tämä kestävyys yhtenä toimintasuunnitelman prioriteettina vuosille 2019-2022 on mm, hyvä, kyllä onnistunut. Itävallan Kaudella katsotaan ja neuvotellaan e-, EUn sisäisestä kulttuuri- yhteistyöstä ja heinäkuun jälkeen on käyty intensiivisiä keskusteluita ja 27. marraskuuta ollaan ministerineuvostossa hyväksymässä tähän liittyvä teksti. Tässä tärkeää on ollut, että on kiinnitetty huomiota tiettyihin hankkeisiin, arvioitu edistämistä, edistymistä ja tar- halutaan tarjota joustavuutta, jotta voidaan vastata muuttuviin olosuhteisiin ja saada eri toimijat mukaan. Toimintasuunnitelman lisäksi on sovittu erilaisista toimenpiteistä, joilla halutaan edistää erityisesti vaihtoa EUn jäsenvaltioiden kanssa ja esimerkiksi tähän liittyy tällainen rakentamista ja toisaalta sitten Ilmastonmuutosta käsittelevä asiantuntijaryhmä. Katsotaan myös rakennerahastojen kautta tehtävää rakennusten entisöintiä. Ja halutaan eri verkostojen kautta vaihtaa tietoa. Creative Europe, luova Eurooppa Tämä esiteltiin toukokuussa 2018 ja tällä edistetään luovaa alaa ja sekin on yksi painopistealue meidän puheenjohtajakaudellamme. On tarkoitus saada aikaan mahdollisimman paljon edistystä ja me laadimme kertomuksen neuvostossa tähän liittyen. Ja samaan aikaan tätä asiaa käsitellään myös Euroopan parlamentissa. Haluan kiittää Euroopan parlamentin esittelijä Silvia Kostaa hänen tekemästään työstä. Ja haluan myös onnitella häntä siitä, että hänen mietintönsä hyväksyttiin lokakuun lopussa. Kulttuuriperinnön edistäminen on EUn tukiohjelmien keskiössä. Lukuisissa maissa on jatkossakin tarkoitus rahoittaa erilaisia kulttuuriperintötoimia ja tänä vuonna halutaan kiinnittää huomiota eurooppalaisen historian ja perinteisiin, ja tähän liittyy tarjouskilpailu, joka päättyy joulukuussa. On katsottava myös uusia teknologioita. Lokakuussa Viinissä pidettiin konferenssi Challenging the Continent nimellä, ja tuolloin katsottiin digitaalista taloutta – Noin 360 media- ja kulttuurialan asiantuntija osallistui konferenssiin. ja Siellä keskusteltiin niistä haasteista, joita digitaalialalla luova ala joutuu kohtaamaan. Puhuttiin kotoperäisestä tuotannosta, eurooppalaisesta tuotannosta katsottiin printtimediaa, musiikkialaa ja niin edelleen. Sitä, miten eri toimijat pystyvät hyödyttämään digitaalitoimintaa mahdollisimman hyvin. Digitaalinen talous tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia sisällön levittämiseen, mutta tärkeää on, että tätä taloudellista ja kulttuurista potentiaalia voidaan käyttää – mutta samalla on keskusteltava avoimuudesta, väärästä tiedosta, tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja kulttuurin moninaisuudesta, myös verotuksesta ja eri kysymyksistä, joita tähän kulttuurialaan liittyy. Konferenssi osoitti, että koska tilanne on muuttunut alalla niin paljon, tarvitaan uudenlaisia yhteistyön muotoja, on syntynyt erilaisia esteitä. Julkiset toimijat, yleisradiotoimijat äh, voivat tehdä yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa, voidaan luoda erilaisia äh, alustoja ja tarvitaan todella samanlaiset toimintamahdollisuudet kaikille toimijoille – EUssa toimivat internet-alustat, niiden pitää pitää kiinni perusarvoista ja säännöistä, kun ne toimivat. Ja niiden täytyy myös kantaa vastuuta ja toimia oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Mutta meillä ei voisi olla tällaista kulttuuriperintövuotta Itävallan peikaudella ilman, että tämä näkyisi konkreettisesti myös Brysselissä. Meillä on tällainen kulttuuriohjelma täällä ja Itävalta esittäytyy tätä kautta kulttuurisesti täällä. Käykää tutustumassa siihen, miten uusia vanha voivat kohdata – ja näin voi avautua uusia ovia. Tällä hetkellä Bozar toimii meille tärkeänä kumppanina, Bozar taidemuseo. Toivottavasti Euroopan kulttuuriperintö vuosi on nyt hieman avautunut teille. Kiitoksia huomiostanne. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Botschafterin. Und wir kommen... Kiitos paljon arvon lähettiläs. Nyt siirrymme sitten komission puheenvuoroon. Komission puolesta puhuu Rova Fidu. Olkaa hyvä. Korkeintaan 10 minuuttia. Thank you, Chair, dear Petra. Honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. On suuri ilo olla täällä tänään. Tiedän, että teistä monet ovat tulkeet, tulleet pitkän matkan takaa tänne. Kiitos siitä, että otitte aikaa tätä tärkeää kokousta varten. Täällä käsitellään kolme tärkeää aihetta liittyen eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuoteen. Kulttuuri ja identiteetti, konservointi, preservointi, restaurointi, koskien kulttuuriperintöä sekä kulttuuriperintö ja koulutus. Minä haluaisin kertoa teille ajatuksiani tästä aiheesta ja kertoa teille, mitä me olemme saavuttaneet tämän vuoden aikana. Tämä eurooppalainen vuosi on todellinen menestystarina, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Luvut kertovat paljon – Satoja tapahtumia on järjestetty tämän vuoden aikana. Olemme juhlineet kulttuuriperintöämme yhdessä kuuden miljoonan ihmisten kanssa. Ilman Euroopan parlamentin sisukkuutta tällaista vuotta ei olisi koskaan järjestetty ja haluan kiittää teitä tästä. Haluan myös kiittää kansallisia parlamentteja siitä, että ottivat ajatuksen vastaan avoimesti ja toivat suuren yleisen tietoisuuteen sen, miksi me olemme eurooppalaisia – Tämän vuoden menestys ja komission jäsen Navracic puhuu tästä hieman enemmän, niin on mahdollista, mahdollista ollut sen takia, että suuret määrät kansalaisia ovat toimineet kulttuuriperinnön parissa väsymättömästi. Koulut, museot, kaupungit, alueet ympäri Euroopan unionin ja kauempaakin ovat kaikki kantaneet kortensa kekoon. Kiitos kaikille teistä siitä, mitä olette tehneet, jotta tästä on tullut eläväinen vuosi. Tämä on toiminut hajautetusti tämä vuosi. Me olemme tehneet yhteistyötä kaikkien EU-maiden yhdeksän kumppanimaan ja suuren määrän kulttuuri- ja kulttuuriperintöjärjestöjen kanssa yhteistyötä. Minä haluaisin kiittää sidosryhmää, työryhmästä, kaikkia me olemme yhdessä tutkineet, mikä on yhteys identiteettin ja kulttuuriperinnön välillä. Nyt puhutaan siitä, seuraavaksi puhutaan siitä, miten kulttuuri ja identiteetti liittyvät toisiinsa. Tämä asia on ollut tämän vuoden toiminnan ytimessä. Kuinka me yksilöinä ilmaisemme itsemme kulttuurisesti? Se on meidän identiteetin heijastus, eikä ole musiikki, taide, tanssi, kirjallisuus, perinteet. Kaikki määrittelevät, keitä me oikein olemme. Tämä vuosi on ja tulee jatkossakin olemaan mahdollisuus arvioida, keitä me olemme uuden vuosituhannen eurooppalaisina ja se mahdollistaa myös sen, että me arvioimme näitä kulttuurisia voimia, jotka ovat muokanneet identiteettiämme ja tätä maanosaa. On ollut suuri ilo osallistua monen tapahtuman ympäri Euroopan, jossa ihmiset ovat ottaneet osan tähän pohdintaan. Mitä me olemme tehneet tämän työskentelyn tueksi? Me olemme tuplanneet Euroopan kulttuuripäivien budjetin. Se on Euroopan neuvoston ja EUn yhteishanke. Siinä avataan tuhansia paikkoja, jotka eivät usein ole auki ja järjestetään useita eri tapahtumia. 13 miljoonaa ihmistä osallistui tämän vuoden Euroopan perintöpäiviin ja tämä on uskomaton luku. Osallistumalla Euroopan perintöpäiviin nämä 13 miljoonaa ihmistä ovat kokeneet yhteisen kokemuksen siinä, että he kokevat kulttuuria ja myös löytävät uudelleen yhteyden heidän ident- eurooppalaisen identiteettiin. Ihmisarvo, identiteetti olivat tärkeässä roolissa Portugalissa järjestetyissä tapahtumissa. Bulgariassa ja Luxemburgissa koettiin myös nämä tapahtumat mielekkäiksi. Tuolloin vierailijoita eri kohteissa oli kaksi kertaa enemmän. Ruotsissa oli 250 tapahtumaa viime vuoden 80, edellisen tapa, tapahtuman 80 verrattuna. Ihmiset, järjestöt ja kohteet ovat yhdessä ponnistelleet sen hyväksi, että saamme aikaiseksi paremman suvaitsevaisemman maailman. Tähän me nimenomaan pyrimme. Perinnepäivät ovat toki tämä vuoden kohokohta, mutta emme saa unohtaa niitä tuhansia tapahtumia, joita on järjestetty koko vuoden aikana. Yksilöt, perheet ja yhteisöt ympäri Eurooppaan ja kauempaakin ovat osallistuneet näihin tapahtumiin, tapahtumiin ja samalla tuoneet esiin omaa identiteettiään. Minä haluaisin myös mainita Berliinin Call to Action-tapahtuman. Tämä kutsui koolle kaikki Euroopan kulttuuriperinnön kanssa työskentelevät. Sneska kertoo tästä myöhemmin. Toki kun arvioimme kulttuurin ja identiteetin yhteyttä, on erityisen tärkeää, että myös konservoidaan, preservoidaan ja restauroidaan meidän eri kulttuuriperintökohteita. Odotan innolla Susan Korin puheenvuoroa. Hän on Euroopan konservointi- ja preservointikonfederaation pääsihteeri. preservoijien päivää vietettiin 14. lokakuuta. Kulttuuriperintö on erittäin tärkeä osa sitä, keitä me oikein olemme, ja meidän on sitä säilytettävä. Tärkeää on se, että välitämme konservoinnin ja restauroinnin taidon myös tuleville sukupolville. Tässä pyritään säilyttämään meidän kulttuurin kudoksia ja toisaalta samaan aikaan ylläpitämään aineellisen koskemattomuuden. Erittäin paljon on panostettu tähän viime vuosina. Asiantuntijaryhmä, jota koordinoi kansainvälinen eh, kohteiden kattoa järjestö yhdessä Euroopan komission kanssa, on luonut äh, laatustandardit konservointitoimille. Tulevina päivinä Venetsiassa asiantuntijaryhmä tulee nämä kulttuuriperintöohjenuoret julkaisemaan. 2019 komissio tulee antamaan nämä julkiseen kuulemiseen siten, että voidaan antaa ohjeita EU-varojen käyttöön konservoinnin suhteen tulevaisuudessa. Tärkeää on se, että olen yhteydessä niihin yhteisöihin, jotka elävät perintökohteiden keskellä. 2018 luotiin perintöreitti, ja tätä oli mukana rahoittamassa Euroopan unioni ja jäsenvaltiot. Tässä pyritään korostamaan eri tapahtumia, joita EU-valtuuskunnat ja kansalliset kulttuuriinstituutit järjestävät yhteistyössä paikallisen paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja näissä tapahtumissa juhlitaan kulttuuriperintöä kaikilla eri tavoin. Tämä osoittaa, kuinka vahvasti Länsi-Balkanin EU-integraation näkymiin suhtaudutaan. EU on julkaissut myös asia koskevan kertomuksen aiemmin tänä vuonna. Turismi voi luoda työpaikkoja ja kantaa sekä kekon paikalliseen talouteen. Meidän on katsottava toisaalta, että turismi on kestävää. Barcelona, Dubrovnik, Venetsia, siellä asukkaat osoittavat mieltä liiallisen matkailun takia ja siitä, miten tämä vaikuttaa paikallisiin kulttuuriperintökohteisiin. Kymmenessä, eräs kymmenestä vuoden tempauksesta koski nimenomaan kestävän matkailun edistämistä. Barcelonan julistuksessa halutaan korostaa parempia paikkoja asua, parempia paikkoja matkailla. Tässä on mukana eri turismialan toimijoita, jotka korostavat kestävän matkailun tarpeita ja sitä, että kunnioitetaan niin paikallisen, paikallisten yhteisöjen kuin kulttuuriperintökohteiden koskemattomuutta. Minä puhun sangen nopeasti, koska pelkään Petran puheenjohtajan nuijan kamautusta suoraan päähän ja anteeksi tulkeille. Eurooppalainen Natura 2000 alueiden verkosto on erittäin hyvä mahdollisuus korostaa tätä. Slovakiassa on kaksi luolastoa, jotka sijaitsevat lähellä Unkarin rajaa. On tärkeää, että säilytetään kulttuuriperintökohteita, mutta toisaalta edistetään ekoturismia. Mutta ei ainoastaan näitä perintökohteita, vaan myös tätä luonnollista ympäristöä kohteen ympärillä. On alueita, jotka on omistettu eläimistölle ja kasvistolle ja toisia paikkoja, joissa saa vierailla tietyin ehdoin. Ja sitten on myös näitä vapaita alueita. Paikallinen yhteisö on sitoutunut tähän ja on tärkeää, että he ovat mukana määrittelemässä, mikä on kestävän matkailijoiden määrä. Maantieteelliset katastrofit saattavat aiheuttaa sitä, luonnonkatastrofit saattavat aiheuttaa sen, että kulttuuriperintökohteet vaurioituvat, mutta uuden teknologian avulla on mahdollista restauroida haavoittuvassa tilanteessa olevia kulttuuriperintökohteita. 66 miljoonaa euroa on investoitu siihen, jonka, siihen että parannetaan restauroinnin konservoinnin laatua. On useita tutkimushankkeita, joiden pyrkimyksenä on testata uusia ratkaisuja, seurata kohteiden tilannetta ja estää kulttuuriperintökohteiden vaurioituminen. Yhteinen tutkimuskeskuksemme on ollut etulinjoissa kehittämässä teknologiaa, jotta voidaan arvioida kulttuuriperintökohteiden kärsimiä vaurioita. Ja lisäksi se auttaa suunnittelemaan uudelleenrakennusta. rakennusta Meillä on pitkälle kehitetty laserskannausjärjestely, joka mahdollistaa 3D-kartoitusten tekemisen, jotta on parempi, paremmat mahdollisuudet suojella historiallisia rakennuksia ja löytää hyviä ratkaisuja niiden restauroimiseen. Tämä on ollut jo käytössä, kun pyrittiin Nosian basilika rakentamaan uudelleen. Tämä kärsi merkittäviä vaurioita maanjärjestyksessä. Nyt viimeinen kohta, hyvät naiset ja herrat eurooppalainen kulttuuriperintövuosi ei olisi mikään, ellei me korostaisi koulutuksen roolia siinä, että korostamme nuorille, kuinka tärkeä asia kulttuuriperintö on. Kuinka me olemme löytäneet yhteyden nuoriin? Olemmeko me saaneet heidän mielikuvituksen valloilleen? He ovat tulevaisuudessa näiden mer- merkittävien kulttuuriperintökohteiden vartioita. Vaikka me emme tiedäkään vastausta vielä heti, haluaisin korostaa paikallisella tasolla tehtävästä työstä sen suhteen, että pyrimme kulttuuriperintöä edistämään. Meillä on luotu verkkopeli kaikilla eurooppalaisille kielillä ja meillä on työkalupakki opettajille. Lisäksi me pyrimme yhdistämään koulutusalan ammattilaisia verkossa, jota he voivat keskustella kulttuuriperinnön merkitystä. Lisäksi on luo kirjoitettu kirja koskien kulttuuriperinnön merkityksestä ja siitä, kuinka se on mahdollista ottaa mukaan opetukseen. Oppilaat pohtiskelevat näitä aiheita taiteellisella tavalla tekemällä piirustuksia ja maalauksia käymällä eri näyttelyissä ja lisäksi oppilaat ovat käyneet keskusteluja muiden maiden oppilaiden kanssa siitä, mikä yhdistää meitä eurooppalaisena. 600 000 opettaja osallistuu koulutukseen. Toivottavasti Tämä saavuttaa suuren yleisön nopeasti. Eurooppalaiset solidarisuusjoukot mahdollistavat sen, että nuoret saavat koulutuksia kulttuuriperintöä laitoksissa ja työskentelevät konservoitsijoiden kanssa. Erasmus Plus-hankkeessa kulttuuriperintö on merkittävässä roolissa. Komission jäsen Avracic kertoo teille myöhemmin tänään, mitkä ovat hänen suunnitelmansa, jotta tämän eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi jättää oman perintönsä. Minä Toivon, että te pidätte hänen kommentteja mielenkiintoisena. Kiitos erittäin paljon kärsivällisyydestä, Petra. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Timi. Kiitoksia kovasti tästä oikein kattavasta katsauksesta komission toimiin ja siihen, miten käytetään erilaisia kulttuuriperintöön liittyviä ohjelmia. Ja kiitos kovasti vielä lähettiläs Confindille siitä, miten hän kertoi hyvin kunnianhimoisesta Itävallan puheenjohtajakauden ohjelmasta tämän puolen vuoden aikana. Ja on hienoa päästä sitten sinne päätöstapahtumaan joulukuussa Viiniin. Nyt sitten ensimmäiseen paneeliin. Kulttuuri ja identiteetti ovat aiheena. Ja eilen pidettiin jo työpaneeli, jota johti Silvia Kosta, ja nyt pyytäisin häntä kolmen minuutin ajan lyhyesti kertomaan tuosta paneelista. Silvia, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos lähettilälle hänen sanoistaan ja sitoumuksestaan ja totta kai myös pääjohtaja Kristo Fidulle laajasta tuesta, jota komissio on antanut tämän vuoden eri toimille. Näin mm, se on voinut myös menestyä. Ensimmäisessä paneelissa oli kolmen pääosaston edustaja, sihteeristön edustaja, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin ja muiden sidosryhmien edustaja. Me puhuimme ensin paneelissa moninaisuudesta ja lähdimme siitä olettamasta, että kulttuuri Kulttuurinen moninaisuus ja eurooppalainen identiteetti eivät ole ristiriidassa keskenään. Ja lähdimme liikkeelle siitä, että todella tilanne on hyvin moninainen, kuten eräs tutkimuskin osoittaa. Eurooppalaisten pitää yhdessä pitää yllä yhteistä kulttuuriaan ja historiaansa alueellisella, paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Leonardo da Vinci oli sekä toskanalainen, italialainen että eurooppalainen. Europa Nostra on yhdistänyt balkanilaisia historioitsijoita ja he rakentavat tuota monimutkaisen Euroopan historiaa uudelleen. Esimerkiksi koulujen kulttuuriohjelmat ovat hyvin tärkeitä. Meidän täytyy yhdistää menneisyytemme ja tulevaisuutemme ja tämän vuoden aloite on auttanut luomaan tällaisen yhteisön Milanosta Berliinin. Heritage Community käsittelee tätä tulevaisuutta ja Faron yleissopimus liittyy tähän jo peräänkuulutan sitä, että mahdollisimman monet sen ratifioivat. Meillä on paljon konfliktialueita, mutta myös monia rauhan alueita. Ja tämä rauha muokkaa meidän tunteellista identiteettiämme. Ja me näin yhdessä voimme rakentaa omaa identiteettiämme. Emme voi suhtautua identiteettiimme vain intellektuaalisesti, vaan täytyy ottaa myös tunnepuoli huomioon. Me kuulimme paneelissa erilaisia vastauksia, mutta myös kysymyksiä. Tämän vuoden aikana on voitu rakentaa siltoja eri toimijoiden välille. On tärkeää puhua mm, yhteiskunnallisesta ja myös uskonnollisesta perinnöstä. Meillä on sekä aineeton että aineellinen että digitaalinen identiteetti ja perintö. Tämä kaikki tuli keskusteluissa esille. Ja esimerkiksi ruotsalaiskollega kyseenalaisti hieman sitä, kuinka, tär- kuinka hyödyllinen tällainen eurooppalainen identiteetti on. On totta, että siihen liittyy erilaisia ongelmia ja ristiriitoja, kun puhutaan eurooppalaista identiteetistä, mutta meillä on myös vuosisataiset perinteet filosofiasta ja muusta, joka on tuonut eurooppalaisia yhteen. Eli tämän vuoden aikana on pohdittu asioita eri näkökulmista, on saatu aikaan rajat ylittäviä erilaisia hankkeita, edistetty luova Eurooppa-ohjelmaa ja itse esittelijänä teen parhaani asian edistämisessä. On puhuttu monentasoisesta hallinnoinnista komission 19 pääosaston välillä. Tämä on tärkeää, tämän tulisi myös jatkua ja entistä voimakkaamminkin näin. Identiteetti on prosessi, se ei sinänsä ole tavoite, ja Verheyen varmasti puhuu kulttuurikoulutuksesta ja siitä, miten yhteiseen identiteettiin voidaan päästä vielä enemmän. Kuulimme liettualaiskollega ja kosovalaiskollega tästä aiheesta ja meidän täytyy lisätä toimiamme tältä osin niin, että myös ehdokas maissa, joissa on koettu konfliktitilanteita ja hankalia tilanteita, että voidaan päästä lientymisen tielle ja toimia tällä tavoin katalysaattorina. Kulttuuriperintövuosi on ollut aika lyhyt, mutta paljon on saatu aikaan. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Paljon kiitoksia tästä katsauksesta eiliseen keskusteluun. Nyt tämänpäiväisiin puhujiin, jotka puhuvat kulttuurista ja identiteetistä. Ensimmäisenä puhuu Sniska Kvadlich Mihailovic Euroopan Nostra-järjestöstä. Teillä on viisi minuuttia puheaikaa. Ja ei kaikkea tätä viittä minuuttia tarvitse edes käyttää näin pienenä vihjeenä. Honorable members of... Arvon Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamentin jäsenet, kollegat, ystävät. Minulla on suuri kunnia olla täällä kansalaisyhteiskunnan äänä tässä tärkeässä kokouksessa, johon yhdistyvät Euroopan ja kansallisten parlamenttien jäsenet keskustelemaan vaikutuksesta ja relevanttiudesta, joka Euroopan historian merkkivuodella on. Miksi tämä historian vuosi? Siksi tämä on ainoa teemavuosi Unkarin komission aikana, mutta myös siksi, että kyse on eurooppalaisesta Euroopasta vuodesta, joka, johon aloitettu tuli alhaalta käsin, ei ylhäältä. Kulttuurialan toimijat kansallisella Euroopan tasolla tämän ajatuksen keksivät. Euroopan parlamentti otti tämän ajatuksen omakseen ja pystyi vaikuttamaan presidentti puheenjohtaja Junckerin, jotta hanke sai tukea. Nyt kun juhlimme ensimmäisen maailmansodan satavuotisen sata vuotta sen jälkeen, kun Euroopan ensimmäinen maailmansota päättyi, on aika muistaa myöskin 70 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailmasta julistuksesta. Täytyy muistaa, mikä rooli Euroopalla on. Ja samalla kun valmistelun Eurooppaan, seuraaviin Euroopan vaaleihin täytyy muistaa, että Eurooppa on myöskin kulttuurihanke. Meillä on hyvin monia haasteita, jopa uhkia, jotka uhkaavat ydinarvojamme. Siksi meidän täytyy muuttaa narratiiviamme ja äänen sävemme, kun me puhumme Euroopasta. Meillä eurooppalaisilla on rikas perinne, kol- konkreettinen, aineellinen ja myös aineeton perinne, historia, muist- muistot menneisyydestä ja kulttuuri. Kyse on ei pelkästään intellektuaalista taiteilijoista tai tiedemiehistä, vaan myöskin tavallisista ihmisistä yhteisöistä. Siksi, mikä haluamme edistää Eurooppa-hanketta, meidän täytyy edistää sitä, että ihmiset katsovat kuuluvansa tähän suurempaan eurooppalaisen perinteeseen ja edistää ajatusta, että meillä on yhteen kulttuuriperintö. Yhteen kulttuuriperintö, kuten Silvia Koistöyri totesi, pitää sisällään useita tasoja, jotka eivät kilpaile keskenään, vaan rikastuttavat toisen. Nämä kaikki ovat osa kulttuuriperintöämme. Seurauksena on se, että jokainen historian monumentti, joka ikinen kulttuuriperinnön kohde kertoo aina eurooppalaista tarinaa, ei pelkästään paikallista vaan kansallista tarinaa. Ja toden totta, jokainen meistä voi voi olla ylpeä paikallisesta, alueellisesta ja kansallisesta identiteetistään ja samanaikaisesti voi olla ylpeä eurooppalainen. Tämä on se tärkein poliittinen viesti eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä. Eilen meillä oli Silvia Kostan työryhmä, joka puhuin myös Euroopan historian talosta. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että suurempi prioriteetti pitäisi antaa eri kulttuurivalistuksen muodolle erityisestikin, kun on kyse historian opetuksesta laajemmassa Euroopassa kontekstissa. Ilman, että Euroopasta historiasta opetetaan kunnolla kulttuurisesta ja sosiaalisesta ja poliittisesta historiasta, Nykyiset ja tulevat sukupolvet eivät pysty ymmärtämään meidän kulttuuriperintöämme laajemmassa Euroopassa, kontekst, Euroopassa kontekstissa. Samalla kun voimakkaammin painetaan historian opettamista, meidän täytyy tässä noudattaa monitahoista ajattelutapaa. Nuoret eurooppalaiset pystyvät sitten paremmin ottamaan vastuunsa eurooppalaisina kansalaisena ja pistämään kampoihin vakavalle kansallismieliselle ja populistiselle narratiiville, joka pyrkii kirjoittamaan historiaa uuteen uskoon. Arvon parlamentaarikot, eurooppalainen teemavuosi on tarjonnut loistavan tilaisuuden tarkastaa, mitä monia, miten monia hyötyjä taloudelle, yhteiskunnalle, ympäristölle ja yhteiselle identiteetillemme on kulttuurista, mutta samalla on tunnustettu ne monet uhkat, kuvat, jotka ovat näköpiirissä. Nyt täytyy vahvistaa kumppanuutta vanhoja kumppanuuksia ei luoda uusia. Monimutkaiset prosessit, kun pyritään valtavirtaistamaan kulttuuriperintöä kaikkiin Euroopan politiikkaan, on valtaisa työsarka. Vuonna 2018 oli historian teemavuosi, jonka aikana saatiin paljon aikaa, mutta vielä paljon enemmän saadaan aikaan tulevina vuosina. Lopuksi olisin vielä viitata Berliinin vetoomukseen, joka hyväksyttiin viime kesäkuussa kulttuuriperintöhuippukokouksen huippukokouksen yhteydessä, joka oli ensimmäinen laatuaan Saksan kulttuurivuoden yhteydessä. Meidän oli ilo onnekkaassa asemassa pääsi sen mukaan tuohon kokoukseen. Me vaadimme pitkälle menevää kunnianhimoista eurooppalaista ohjelmaa kulttuuriperintöä varten hienoa, että komission jäsen Navracic esittelee tämän asian Viinissä kolmen viikon kuluttua. Hiljattain olemme saaneet aikaan menestyks menestyksekkään lopputuloksen 2018 allekirjoitus saatiin aloitteen taakse Silvakorista jotkut muutkin ja parlamentin jäsen. Minä pyydän, lukekaa tämä vetomus, allekirjoittakaa se ja jakakaa sitä rajalti parlamentissa muissa instituutioissa ja verkostoissa. Uwe Koch Saksasta kollegani totesi, että 12 kuukauden kausi on aivan liian lyhyt näin suurelta aietta varten. Meillä on nyt yhteinen vastuu te poliitik- poliittiset johtajat ja päätöksentekijät ja me lukuisat kulttuuriperintöä vaalivat järjestöt. Meidän täytyy käyttää tilaisuutta hyväksemme ja varmistaa, että kulttuuriperintömme kaikkia yhdistävä voima saisi syvemmän merkityksen ja se näkyisi merkittävässä roolissa koko Eurooppa-hankkeen yhteydessä. Kiitoksia. Vielen herzlichen Dank, Kiitos Sneska. Seuraavaksi Margarita Manu. Portugalin parlamentista viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvät tulkit. Eräs Euroopan unionin motoista on yhtenäisyydessään erilainen. Ja meidän pitäisi toimia eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuus silti työskennellen yhdessä. Moninaisuus on vahvuus. Se mahdollistaa sen, että me olemme yhtenäisiä. Meillä on kulttuureja, perintöjä ja kieliä, jotka kaikki rakentavat maanosamme. Kulttuuri ja kielet kuuluvat yhteen. Kieli on symbolinen val- arvo, joka mahdollistaa meidät joka mahdollistaa meille sen, että me ilmaisemme itseämme. Kielet ovat jaettu tila, ja identiteetit voivat kielessä löytää oman sijansa. Meillä on 24 virallista kieltä, 60 alueellista ja vähemmistökieltä. Tämä on kulttuurinen aarre samalla maantieteellisellä alueella, joissa puolustetaan samoja arvoja. Tämä on Euroopan rikkaus. Me nojaamme meidän kielelliseen moninaisuuteen mutta monikielisyyden politiikka tulisi vahvistaa. On tärkeää, että Euroopassa vahvistetaan monikielisyyttä viemällä eteenpäin kielten opetusta. Ei ole olemassa monolingvististä, yksikielistä tulevaisuutta. Kielen ilmaiseminen on tiedon ilmaisemista. On olemassa erilaisia näkemyksiä, arvoja, erilaisia tapoja hahmottaa tulevaisuutta. Jokaisessa kielessä on oma konseptuaalinen rikkautensa. Kielellinen rikkaus on tiedon rikkautta. Se on strateginen, tärkeä osa-alue, joka vaatii sitä, että käännökset tuovat oman arvonsa. On tärkeää, että puolustellaan alueellisia ja vähemmistökieliä. Kymmenen miljoonaa portugalilaista puhuu portugalia Euroopassa, mutta erittäin suuri väestö puhuu portugalia koko maailmassa. Eteläisellä pallon puoliskolla se on maailman puhutuin kieli kolmanneksi puhutuin kieli Facebookissa ja Twitterissä, viidenneksi puhutuin kieli kaikissa sosiaalisissa medioissa, internetissä. Ja tämä on suuri kieli ja tämä voi tuoda Euroopalle mahdollisuuden rikastua digitaalisesti. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen ei tule koskaan onnistumaan, mikäli eurooppalaista kielellistä moninaisuutta ei puolusteta. Toinen asia. Kielten opettamisen edistäminen ja koulutus. Euroopalla on jalona tavoitteena, että kaikki Euroopan kansalaiset puhuisivat oman äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä. Paras keino saavuttaa tämä kunnianhimoinen tavoite on se, että heti lapsuudesta lähtien koulutusjärjestelmiin opetetaan kahta vierasta kieltä. Se mahdollistaa paremman kulttuurisen vuoropuhelun ja ma- mahdollistaa myös kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen kasvun. 80 prosenttia eurooppalaisista vähemmistökielistä ovat uhattuna. Koulutus joka panostaa kielten osaamisen, on panostus Eurooppaan. Fernando Pessoa, suurin portugalilainen runoilija, puhui useita eri kieliä, englantia, saksaa, espanjaa, jopa latinaa ja kreikkaa eläessään 1900-luvun alkupuolella. Hän sanoi, että minun pääomani on portugalin kieli. Ja on sanottu myös, että kieli ei kuulu kenellekään, mutta me emme ole ketään ilman kieltä, joka on meidän. Euroopassa me emme pysty kunnioittamaan meidän omaa kulttuuriperintöämme, me emme pysty olemaan, ellemme osaa useita kieliä. Joten hyvää kulttuuriperinnön vuotta kaikille vaan. Ja, vielen, vielen herzlichen Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat, myös siitä, että toitte esille sen, kuinka tärkeä kieli on eurooppalaisen identiteetin puitteissa. Komission tiedonanto liittyy siihen, että kaikki opisivat kaksi kieltä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toivottavasti jäsenvaltiot lähtevät tähän mukaan. Sitten seuraava parlamentin jäsen Camelia Gravila Romanian parlamentista. Missä hän istuu? Siellä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvon Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenet. Haluaisin pohtia kulttuuria, koulutusta, interkulttuurista lähestymistapaa. Me vietämme symbolista vuotta, johon liittyy monia toimia, toimenpiteitä ja voimme katsoa pedagogisesti ja filosofisesti tätä toimintaa. Ja täytyy lähteä liikkeelle siitä, että kulttuuri kuuluu meihin, me kuulumme tiettyyn maahan, meillä on oma maantieteellinen ja historiallinen taustamme, erilaiset arvot ja mm, koulutuksen tausta. Ja tässä nyt näkyy ajatuksia liittyen siihen, mitä haluan sanoa. Historia, maantiet, tiede, kielet, uskonto, taide, henkiset arvot ja niin edelleen. Me emme tällaisessa kansainvälisessä maailmassa voi elää vain yhden kulttuurin mukaisesti, vaan meidän täytyy kouluttaa nuoriamme monikulttuurisuuteen, siihen, että ymmärretään erilaisuutta ja suhtaudutaan maailman avoimesti ikäihmisten kanssa tämä on ehkä hankalampaa. Heillä on tietyt omat käsityksensä. Usein yhteiskunnat ovat hyvin perinteisiä, konservatiivisia. Ja antropolo- antropologit puhuvat myös kulttuurien välisestä epätasapainosta jos elää kahden tai useamman kulttuurin välissä, tuo siihen omat arvonsa, haluaa, haluaa että toiset hyväksyvät nämä arvot ja samalla pitää ymmärtää muita ja ottaa vastaan muita ajatuksia. Ainut looginen tai ideologinen vaihtoehto demokratiassa on se, että koulutetaan kulttuurien välisyydestä ja ymmärretään, että meillä – on peruskulttuuriidentiteetti. Se voi olla henkilökohtainen tai paikallinen tai kansallinen identiteettimme, mutta meidän täytyy tämän lisäksi avautua myös kansainväliselle monimuotoisuudelle. Tämä onnistuu erilaisten hankkeiden, koulutuksen, tiedon välittämisen kautta. Ja vielä tässä muutama kalvo täytyy pohtia virallista, epävirallista ja muita oppimisen muotoja, ei pelkästään virallista opetusta, vaan me usein todella pidämme kiinni vain oppisuunnitelmista. Pitäydymme usein opetussuunnitelmissamme, mutta meidän täytyy todella avautua erilaisuudelle. Ja jos katsomme tässä todella nyt peilin. Meidän pitää katsoa, miten opetusjärjestelmämme voi valmistaa ihmisiä siihen, että he voivat kohdata muita eri kulttuureista ja hyväksyä heidät. Tämä vaihtelee kulttuurista toiseen. Tarvitaan suvaitsevaisuutta, avoimuutta, erilaisia arvoja ja filosofisesti tai antropologisesti postmoderni maailma on suuri maailmanlaajuinen kylä. Ja opettajina tai poliitikkoina meillä on velvoite löytää johdonmukaisuutta kaiken erilaisuuden keskuudessa, kirjallisuudesta muihin aloihin. Tässä näkyy erilaisia aiheita, joista voidaan keskustella ja haluan lopussa korostaa sitä, että kulttuurikompetenssi, opetus, tiedon, tiedonvaihto, erilaiset kumppanuudet, filosofisen edistyksen ymmärtäminen ovat ainoita keinoja, jonka kautta sekä nuoret että vanhat voivat ymmärtää toisiaan. Kielet, vierasperäinen, kotoperäinen kirjallisuus, Tämän pitäisi olla kulttuurisena lähestymistapana pakollinen. Me tarvitsemme eh, tietynlaista toimintaa koulutuksen puitteissa. Me kuulumme eurooppalaiseen maantereeseen, yhteisen perintöön ja kulttuuriperintö yhdistää meitä. Ja kulttuurin pitää olla kaiken kattavaa, ja täytyy ymmärtää se, että jos kulttuuriin suhtautuu rajallisesti tai edistää vain yhtä kulttuuria, ei ymmärrä eurooppalaisen tai kansainvälisen kulttuurin moninaisuuden arvoja. Kiitos. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen sehr engagierten Beitrag. Kiitoksia kovasti. Tämä puheenvuoro sai paljon aplodeja osakseen ja tuli todella sydämestä. täällä ei ole mukana pelkästään Euroopan unionin kansallisten parlamentin jäseniä, vaan meillä on ihmisiä myös melkein kaikista Länsi-Balkanin maista. He, nämä maat eivät vielä kuulu Euroopan unioniin, mutta se, että he ovat täällä paikalla, osoittaa, että olemme hyvin sidoksissa toisiimme. Ja siksi onkin ilo toivottaa tänne Dragana Kostic Serbian parlamentista, missä hän istuu. Nyt kuulemme häntä. Olkaa hyvä. Poštovani članovi Evropskog parlamenta, poštovani članovi nacionalnih parlamenta, dragi kolege. Čast mi je... Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulla on suuri ilo ja kunnia saada puhua täällä Serbian tasavallan parlamentin nimessä. Tämä on erittäin tärkeä tilaisuus meille. Sallin, että aloitan esitykseni sanoilla, jotka puhui suuri serbialainen valtiomies Stefani Manja 1100-luvulla. Säyttäkää kieltä kunen kuin maatanne. Kieli voi karata niin kuin kaupunki, maa tai sielu. Mikäli menettää kielen, menettää samalla maansa ja sielunsa. Mikä, mitä, mitä maa voi olla ilman, että sillä on kieli ja oma maa ja sielu? Tämä on se syy, miksi puhun äidinkieltäni Serbiaa. Äh, puhumme myöskin sitä siis riskiä, joka kohdistuu serbianlaisen kulttuuriperintöön ja sen identiteettimenettämiseen, jota voitaisiin kutsua jopa kulttuuriin kansanmurhaksi. Balkanin alueella on merkkejä serbikansan aineisesta kulttuurista, joka on, on muodostui esimerkiksi keskiaikaisista kirkoista ja luostareista, mukaan 1300-luvun kirkot, Gradjadinca, Serbian Patriarkaki Pec, Visoki Tejani sekä Ljevicissä sijaitseva Pyhän Marian kirkko. Nämä ovat eteläisessä provinssin Kosovan provinssissa ja Metohidjassa. Ne on määritelty Unescon per- perintökohteiksi. Timocicin dynastian aikainen valkoista enkeliä esittävä fresko lähetettiin muun muassa ensimmäisen satelliittilähetyksen yhteydessä avaruuteen, ensimmäisen satelliittilähettämisen yhteydessä avaruuteen merkkinä ulkoma- ekstraterrestriaaliselle sivistykselle meidän rauhastamme ja sivistyksestämme, rauhan sivistyksen symboli lähetettiin ulkoavaruuteen ulkoavaruuden olioille. Maan, maan ja kansani monivaiheisen historian yhteydessä kulttuurimonumentit ovat yhtä lailla kärsineet kaltoinkohdelusta, joita serbit ovat kärsineet esimerkiksi Miroslavin evankeliumi, joka on Unescon perintökohde vuodelta 1100-luvulta, oli uhattuna sodan aikana. Kulttuuriidentiteetti oli ensimmäinen kohde silloin, kun Balkanin, Balkanin syttyi sota. Esimerkiksi Belgradin pommituksen yhteydessä 6. huhtikuuta 1941 ensimmäisiä kohteita, joka pommitettiin Saksan toimesta maan tasalle, oli Serbian kansalliskirjasto. Pommit tuhosivat mittaamattoman arvokasta kulttuuriperintöä Kyse oli kulttuurin kohdistusta kansanmurhasta. Tuossa yhteydessä tuhottiin serbialaista kulttuuria, joka koostui kirjoista, asiakirjoista, jotka peräisin keskiajalta ja myöskin tiedoska liittyvät ensimmäisen serbi kuningaskunnan perustamiseen turkkilaishallintoon Serbiassa. Lisäksi asiakirjat liittyivät siihen, kärsimykseen, jota Serbian kansa oli kärsinyt ja siihen, kuinka Serbian kansa vapautui ja itsenäistyi. Kaikki nämä asiakirjat tuhoutuivat. 250 000 Serbia on ajettu kodestaan Kosovasta ja Metohidsestä. Heidän omaisuutensa on tuhottu siellä. Lisäksi serbikulttuuri ja serbi-identiteetti ovat uhottuina muutenkin kansainvälisen yhteisön tuella Kosovassa ja meitä itse asiassa 150 serpikirkkoa ja luostaria tuhottiin. 10 000 ikonia ja uskonnollista esinettä varastettiin ja myytiin pimeillä mustilla markkinoilla tai ne tuhottiin. Totesin myöskin, että serpihautausmaita, hautakiviä tuhottiin, 5000 hautaa häväistiin ja viimeisetkin serbikansan ja jälkeen se jättämät merkit tuhottiin Kosovasta ja merkit kristinuskosta siellä. Kansainvälinen yhteisö maaliskuussa 2004 johti myötävaikutti siihen, että 26 ortodoksi kirkkoa ja luostaria tuhottiin 48 tunnissa kukaan ei reagoinut tähän. Kyse oli järjestelmällisestä pyrkimyksestä tuhota serbi kansan jälkisietävät jäljettä jäljet Kosovosta ja Metohitsasta, ajaa ihmiset pois kodestaan. Serbi kansan sorto ja ajaminen pois Kosovosta oli kansanmurhaa, kulttuuriin kohdistua kansanmurhaa, Kyse oli myöskin historian vääristelystä, ennenkuulmaton sellaisesta. Keskiaikaiset Tämä oli aivan uskomatonta. Väitettiin, että nyt jäljellä olevat kirkot ja muut mer- mu- muistomerkit ovat Albaniassa. Tämä on järkyttävää. Tällaista on voinut tapahtua 21. vuosisadallakin ja Unescon perintökohteita on vain tuhottu ilman, että tätä on reagoitettu. Nämä kristilliset kirkot olivat mittamattoman arvokkaita, ei pelkästään serbikulttuurin kannalta, mutta myöskin maailman historian ja kulttuurin kannalta. Kuinka paljon mahdollista ne olisi voinut säilyttää ja suojella ilman, että ne no, ovat säilyttäneet vuosisatoja, mutta nyt sitten tuhottiin hetkessä muss einfach so streng sein, weil sonst... Kiitos. Tässä on pakko olla hieman tiukka, koska muuten aikataulu menee täysin sekaisin. Nyt toivotan tervetulleeksi Espanjan senaatin kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan Alberto Gutierrez Albergan. Hän voi pitää nyt oman puheenvuoronsa, missä hän istuukaan. Siellä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos siitä, että voin käyttää puheenvuoron Tämä aihe on aina hyvin monimutkainen. Jotkut ajattelevat, että kulttuurista identiteettiä ei ole edes olemassa. Itse siihen kyllä uskon, mutta kuten eilen paneelissa näimme, sen rakentaminen on tärkeää. Kun rakennetaan tällaista identiteettiä, yritetään päästä eroon peloista ja usein katsomme vääriä arvioita tämän identiteetin taustalla on. Eilen koimme ja näimme sen, että meidän täytyy päästä identiteetin rakentamisessa irti kielestä ja paikallisuudesta. Tämä on hieman samankaltaista kuin urheiluidentiteetti, kun, Eurooppa, kun äh, Espanja voitti Euroopan mestaruuden jalkapallossa. Se yhdisti espanjalaisia ja tämä identiteetti, joka lähensi meitä, espanjalaisia ja muita, jotka ovat kokeneet diktatuurin, lähensi meitä Eurooppaan, eurooppalaisiin arvoihin, vapauteen, demokratiaan ja niin edelleen. Tästä haluamme identiteettinä pitää kiinni. Ehkä tämä sopimus pitää uudistaa. Uusienkin sukupolven pitää kokea nämä arvot ja meidän pitää täyttää nämä sopimukset uusillakin arvoilla. Ekologia, naisten tasa-arvo, hallinnon avoimuus, korruption kitkeminen voivat olla tällaisia arvoja. Ne ovat läntisessä yhteiskunnassamme yhteisiä arvoja ja jonkinlainen elintapa ja kulttuurimuoto. Eli tarvitaan tällaista uudistamista, jotta uudet sukupolvetkin voivat kokea eurooppalaisen yhteisön yhteisenä hankkeena, jossa kulkea käsi kädessä, eikä saa pelätä erilaisia identiteettejä – Tässä vahvuutena on ehkä se, että voidaan lisätä hegemoniaa. Tämä taloudellinen yhteistyö, kohesiorahastot ja muut, se, että ei ole enää esimerkiksi verkkovierailumaksuja ei ole mikään tunneperäinen asia ja siksi tarvitaan kulttuuria, joka tuo tätä tunnetta mukanaan. Se liittyy tähän perintöön, legacyin, siihen mitä meille on jätetty jälkeen, mistä opimme, mikä on muodostanut identiteettimme. Puhun aina Santiagon reitistä. Se on tai sen tausta on uskonnollinen, kuten kaikki tiedämme, mutta siitä on tullut myös kulttuuriarvo monille eurooppalaisille, jotka käyvät tuolla. Tähän liittyy myös vastaanottaminen, ympäristökysymykset, pyhinvaeltajia majoitetaan tuolla reitillä. Ja tällainen yhteinen politiikka, kulttuurinen politiikka – ei voi olla pinnallista. Usein me leimaamme meidän toimijamme. Meillä on kulttuuriperinnö, perinnön vuosi, siihen liittyvä leima. Unescon toimilla on oma leimansa, mutta meidän täytyy katsoa näitä toimia myös matkailun ja kulttuurin kestävyyden näkökulmasta. El Alhambra Espanjassa se on esimerkiksi esimerkki siitä, miten kulttuurinen mm, identiteetti ja toiminta voi olla kestävää. Meidän pitää vahvistaa toimintasuunnitelmilla tätä kestävyyttä ja muistaa myös digitaalinen kulttuuri, jonka kautta vastaisuudessa tietoa voidaan levittää. Ja innovaatioiden pitää olla meidän eurooppalaistemme käsissä – ja tarvitaan teknologista sisältöä. Tai ei tarvita sellaista kulttuurista sisältöä, joka ei vastaisi meidän arvojamme. Ja tämä, nämä yhteiset arvot ovat kosmopoliitteja. Ja kulttuuriset yhteiset ponnistukset liittyvät myös politiikkaan. Näitä asioita meidän pitää yhdessä edistää. Vielen herzlichen Dank auch für diesen Beitrag. Wir... Kiitoksia myös tästä puheenvuorosta. Nyt sitten keskusteluun. Tällä hetkellä minulla on täällä yhdeksän puheenvuoropyyntöä tähän ensimmäisen paneeliin. Aikaa on oikeastaan vain kuusi minuuttia. Joten valitettavasti joudun rajoittamaan puheajan yhteen minuuttiin voin tässä kuitenkin nyt tarjota ehkä mahdollisuuden sitten osallistua seuraavan paneeliin. Siellä ei ainakaan vielä toistaiseksi ole niin paljon puheenvuoropyyntöjä, joten nämä jäljelle jäävät puhujat otettaisiin suoraan toisen paneelin aluksi. Nyt puheenvuoron saa Hannes Kilunas Liettuasta. Minuutti, olkaa hyvä. Sorry. Uh, thank you, madam. Kiitos, rouva puheenjohtaja. On haaste saada kaikki asiansa sanotuksi minuutissa. Hyvät naiset ja herrat, minun on myönnettävä usein eilisen ja tämän päivän aikana. Olen kokeillut haaveilla, niin emme puhu muovipusseista, taloudesta, vaan puhumme kulttuurista Euroopan parlamentissa. Kiitos Kosta siitä, että emännöit juonsit meidän identiteettityöpajan ja kiitos, että mainitsit minut omassa mietinnössäsi. Vietimme Liettuan satavuotista päiviä usean Euroopan maan kanssa ja kulttuuriperintö on aivan avainasemassa. Meidän kahdessa suurimmassa kaupungissa vietämme Euroopan perintövuotta kokonaisvaltaisella ohjelmilla. Paljon eri tapahtumia järjestetään ja tämä kaikki huipentuu siihen, kun sanomme, että Vilna on eräs Lonely Planetin listaamista huippu perintömatkakohteista. Ja toinen kaupunkimme, toiseksi suurin kaupunkimme Kaunas, on upea esimerkki 20-30-luvun modernismista. Se on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2022, joten varatkaapahan hotelleja 2022 vuodelle. Ja vitsit sikseen meillä oli suuri määrä upeita tapahtumia koskien modernismia Euroopassa – modernismi tulevaisuutta varten. Meillä oli konferenssi aiheesta syyskuussa ja minun on sanottava, että se ei ole osa nationalistista identiteettiä, vaan se on paikallisidentiteettiä. Paikallisyhteisö on osa tätä perintöä, historiaa, kaikkein syvimmässä mahdollisessa merkityksessä. Ja tämä on ollut hieno perintövuosi, tämän työn tulee jatkoa. Pahoittelut taisin puhua liian pitkän. Näette, minkälaista meillä on aina täysistunnossa. Usein aika on vain minuutti käytössään. Tämä on meidän kohtalomme täällä parlamentissa. Nyt Mari Lewis täällä Irlannista seuraavaksi. On education. Haluan puhua koulutuksesta machen wir das später. Dann... No, sitten saatte puheenvuoron myöhemmin. Dimitrios Sevastakis siinä tapauksessa Kreikasta. Δύο παρεμβάσεις ε, για το θέμα αποκατάσταση, συντήρηση. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin puhua restauroinnista, entisöinnistä. Katson, että keskustelu, jota kävimme, aiemmin oli aivan erinomaista. Ja tästä tulee mieleen rakenteellisempikin ongelma. Meillä on valtaisa kriisi, kun tulkitsemme historiaa. Kyse on nykyaikaisesta ajattelusta. Nykyaikaan tuossa mukanaan välineitä, jotka auttavat paremmin ymmärtämään identiteettiä ja kulttuuriperintöä. Otetaan huomioon se, että väestön siirtyminen paikasta toiseen luo valtaisia, valtaista stressiä identiteetin ja identiteetin suhteen, niin kulttuuri ja kulttuuriperintö voivat ajan myötä muuttua kohesion välineeksi pikemminkin kuin välineeksi, joka erottaa eri ihmisryhmät toisistaan. Uskon, että on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti keskustelee näistä asioista. Ja tällainen keskustelu on suorastaan luksusta, kun voidaan pohtia sivilisaation osuutta ja koulujärjestelmiä, kulttuurin edistämistä siellä. Me voidaan samalla pohtia, kuinka kansat voidaan yhdistää toisiinsa sellaisella tavalla, että tämä hyödyttää kaikkia osapuolia. Meidän täytyy paremmin ymmärtää kulttuuriperintömme ja kaikki nämä keskustelut ja pohdinnat ovat erittäin arvokkaita. Kiitokset. Seuraavaksi Vasna Bedevkovic Kroatian parlamentista. Missä hän istuu? Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, hyvät ystävät. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä kaikkia. Kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä ja minä tervehdin teitä Kroatian parlamentin kulttuurivaliokunnan puolesta. Haluaisin esitellä teille niitä aktiviteetteja, joissa me olemme olleet mukana eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuoden aikana. Mutta koska aikaa ei liiemmin ole, haluaisin sanoa sen, että Kroatiassa on koordinaatioelin, joka on koordinoinut kulttuuriministerin alaisuudessa näitä viime vuoden, kuluvan vuoden tapahtumia. Me olemme järjestäneet suuria eri tapahtumia, joissa on ollut 50 000 vierasta. Meillä on ollut suuria näyttelyitä, mutta meillä on lisäksi ollut pieniä työpajoja, esitelmiä, näyttelyitä, joissa on käsitelty tätä eurooppalaista kulttuuriperinnön vuotta. Koulut ovat olleet erittäin kiinnostuneita, ovat työstäneet näitä eri teemoja ja he ovat integroineet tämän aiheen kaikkiin eri kouluaineisiin – Lisäksi on korostettu sitä, kuinka tärkeää on, että nuoret ja lapset kasvatetaan, koulutetaan siten, että he ymmärtävät, kuinka tärkeä osa kulttuuriperintö on heidän identiteettiä. On tärkeää, että tämä heille välitetään. Kiitos paljon. Toivottavasti tuossa paneelissa saan myös puhua. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega meidän valiokunnastamme. Minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kulttuuriperintö on Ranskassa tuonut esiin keskustelun, joka liittyy kulttuuririkkauden säilyttämiseen. Ranskassa on lukuisia kulttuurikohteita, jotka ovat Unescon suojeluksessa. Tällaisten suojelu ei ole sinänsä ongelmaista mutta kaikki eivät ole yhtä kunnianarvoisia kuin Versailles tai jotkut muut tärkeät kohteet. Ranskassa on satoja linnoja esimerkiksi periferiassa. Joskus omistajat pyrkivät myymään niitä halpaan hintaan, koska ja sitten nämä ovat usein ulkomaalisten käsiin. Girondin linna on esimerkiksi linna, jonka uusi ulkomaalainen eh, omistaja tuhosi täysin. Tämä on yksi esimerkki. Mikäli uutta ajattelua saadaan nopeasti käyttöön ja uusia suuntaviivoja, niin tällainen saattaa vielä pahentua, nämä ilmiöt. Wir kommen jetzt zu Andrisa Popovic. Seuraavaksi Popovic Montenegron parlamentista. Oh, oh, oh. Da, bitte.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 Kiitoksia, hyvät kollegat. Meidän parlamentissa puhutaan 20 minuuttia kerralla ja heitä ei saa hiljenemään millään. Montenegro on jo vuosisatojen ajan ollut eri kulttuurien raja-alue. Ja tänä, tämä eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi on erityisen tärkeä. Se osoittaa, että Itä- ja länsi-sivilisaatioiden välillä on olemassa yhteys. On erilaisia perintöjä, perinteitä, ja Montenegrossa on neljä uskontoa. Ja eh, Itävalta, Unkarin ja Venäjän keisarikunnat ovat vaikuttaneet meihin ja kaikki tämä historian osa meidän rikkautta tätä nykyään. Erilaisuudessa on yhtenäinen, se on Euroopan sivilisaation motto, sen tulisi päteä myös Montenegron. Eurooppalainen kulttuuri on Montenegron kulttuurin rikastuttama ja ilman Eurooppaa Montenegro ei olisi siellä, missä se on tällä hetkellä. Montenegron kulttuuriperintö on osoitus siitä, kuinka tärkeä tämä meidän kulttuuriperintö on. Me olemme sen perineet menneiltä sukupolvilta ja me tulemme sen välittämään eteenpäin. Kiitos. Also 20 Minuten haben... Kiitos. No edes ryhmien puheenjohtajat eivät meillä saa 20 minuuttia puheaikaa täysistunnoissa. Saat sitten täällä. Kiitoksia kuitenkin kovasti tästä puheenvuorostanne. Nyt sitten seuraavan puhujan. Cortesi Kosovosta. Herra Cortesi, olkaa hyvä. Good morning to everybody, dear ladies and... Hyvää huomenta kaikille, hyvät naiset ja herrat, arvon Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin antaa teille lyhyen katsauksen tilanteeseen, joka liittyy kulttuuriperintöön ja koulutukseen Kosovan tasavallassa. Kulttuurin moninaisuus Kosovon tasavallassa on epäilemättä erittäin rikasta ja siitä Kosovo on ylpeä. Esimerkki siitä on, että perustuslaissakin kulttuuriperintö ja sen suojelu on taattu. Kulttuuriperintöä koskeva lainsäädäntö Kosovossa – suojelukulttuuria. Lisäksi on erityislakeja, mukaan luettuna laki, joka liittyy erityissuojelukohteisiin tai alueisiin. Meillä on siitä huolimatta edelleenkin joitakin ongelmia. Meillä ei ole edelleenkään kulttuuriperintöalalla yliopistokoulutusta, alempaa eikä ylempää ja koulutuksen yhteen, koulun käynnin yhteydessäkin on vain kulttuuriperintöasioita hyvin huonosti mukana opetussuunnitelmassa. Kulttuuriperintöön liittyvät arvot sekä historiallisesti katsottuna eri alueet, jotka liittyvät kulttuuriin. Niitä pidetään arvossa pitkään olimme Serbian miehittämiä taikka Serbian kolonisaation alaisuudessa. Kulttuuriperintömme on erittäin rikasta. Se menee aina antiikin aikoihin saakka ja 90-luvun vapautussotaan saakka. Universaalit inhimilliset arvot ovat kunniassaan. Meillä on eri kansallisia Vähemmistöä albanilaisia on 92 prosenttia väestöstä. Me käymme, teemme yhteistyötä eri ryhmittymien kanssa. Otamme huomioon kansalliset vähemmistöt, jotka asuvat Kosovossa. He kaikki ovat mukana meidän yhteisen kulttuuriperintömme rakentamisessa – kulttuuriperinnön muodostaa varsinaisen was Olen pahoillani, joudun keskeyttämään teidät, tein näin muillekin. No sentence more, sorry. Saanko sanoa vielä yhden lauseen? Se ei nyt valitettavasti käy, täytyy olla reilu kaikkia kohtaan. Saitte yli kaksi minuuttia. Kiitoksia. Nyt viimeisen tämän kierroksen puhujan, Faunovic Serbian parlamentista, missä hän onkaan. Kiitoksia. Kiitos paljon. Minä kunnioitan puheaikaa. Minä kunnioitan teidän sääntöjä. Te haluaisin tervehtiä kaikkia kollegoita. Tämä on tärkeä hetki. Voivodinan pääkaupunki tulee olemaan eurooppalainen kulttuuripääkaupunki vuonna 2020. Ja on etu, että tämä kulttuuripääkaupunki on Serbiassa. Me olemme erittäin tyytyväisiä siitä. Kollega nosti esiin ongelmat, traumaattiset hetket. Varmasti Eurooppa vastaa meille nopeasti, että Serbien pääoma eteläisessä – osassaan suojellaan kaikelta siltä, mitä se on joutunut käymään läpi tässä vaiheessa. Ja valitettavasti joudumme kuulemaan äh, uskomattomia tarinoita, jotka eivät vastaa todellisuutta, koska Unescon säännöt ovat varsin selkeät näiltä osin. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia. Näin olemme päässeet ensimmäisen paneelin loppuun. Meillä on kuitenkin vielä kaksi toistakin panelia. Toisessa teemakohtaisessa paneelissa käsitellään restaurointia, konservointia ja säilyttämistä kulttuuriperinnön osalta. Tiedämme, että kaikissa jäsenvaltioissa tämä asettaa valtavia haasteita, koska nämä toimet ovat kalliita. Nyt pyytäisin, että eilisen työpaneelin puheenjohtaja lyhyesti kertoisi eilisestä keskustelusta – Hyvä kollega Diakonu, saatte kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Koska aikaa on vain vähän, yritetään puhua mahdollisimman lyhyesti. Yksinkertaisesti sanoisin, että meillä oli erinomainen tapaaminen. ja puhujat toivat kuulijoille esiin tällaisia positiivisia haasteita. Haluaisin keskittyä siihen, mitä vieraamme sanoivat. Se on merkittävämpää kuin se, mitä me täällä voimme sanoa, koska he puhuvat todellisuudesta. Kuulimme ilmeisesti suomalaisedustajan puheenvuoron kulttuurivaliokunnasta. Hän esitteli kulttuuriperintövuoden päätavoitteet. Puhuttiin perinnön säilyttämisestä ja siihen liittyvistä toimivaltuuksista. Kun oli ensimmäinen kysymys ja vastauskierros tuotiin esille erilaisia aiheita, kuten se, miten kult- luonnonkatastrofit tuhoavat kulttuuriperintöä. Puhuttiin myös solidaarisuuden tarpeesta ja siitä, miten tätä perintöä voidaan säilyttää. Ja kaupunkien kestävyys oli myös esillä. Ja katsottiin myös määrärahojen suuntaamista rakennusten säilyttämiseen. Ja puhuttiin siitä, kuinka tärkeää kaikilla tasoilla ja eri ikäryhmissä on kouluttaa ja antaa tietoa tästä asiasta. Sitten toisessa vaiheessa puhuttiin maaseutualueiden säilyttämisestä ja ihmisten perinteiden säilyttämisestä ja arkeologiset kaivaukset ansaitsevat erityistä suojaa niin, että ihmiset voivat todella olla ylpeitä omasta perinnöstä, niin saadaan säilymään. Ja viimeisessä vaiheessa sitten puhuimme sitä, miten voidaan kehittää monumentteja, miten voidaan investoida matkailuun, lisätä tietoisuutta yhteiskunnassa. Ja jälleen korostettiin koulutuksen tärkeyttä kulttuuriperintöalueella ja siitä, miten tämä saadaan jäsenvaltioiden agendalle. Ja myös maiseman säilyttäminen kulttuuriperinnön puitteissa on tärkeää. Tapaaminen oli hyvin hedelmällinen, kaikki olivat tyytyväisiä ja meillä on tässä siis paljon odotettavaa. Kiitoksia tästä lyhyestä ja täsmällisestä esityksestä. Kiitos siitä, että johditte eilen puhetta. Nyt sitten Susan Kaur, ECON puheenjohtaja European Confederation of Conservatives Restorers Organizations. Susan, olkaa hyvä. Minutes. Five minutes. Viisi minuuttia. Members of the European Parliament, honorable... Kiitos puheenjohtaja, kiitos parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenille, kiitos kansallisten parlamenttien jäsenille. Täällä on paljon kollegoja. Euroopan konservointi, konfederaatio, ECO haluan kiittää mahdollisuudesta osallistua tänne. Nyt olemme muistelleet ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Ja tämä on hyvä hetki muistella näitä vuosia ja kuinka ne ovat määritelleet Eurooppaa. On tärkeää, että osaa arvioida menneitä vuosia. Se riippuu siitä, missä kunnossa kaikki meidän historiallinen perintö on. Siksi, että pystymme aineellisen perinnön välittämään eteenpäin siten, että siinä on kaikki kulttuuriset tekijät mukana, liittyy ennen kaikkea konservoinnin ja restauroinnin osaamiseen. Konservointi ja restaurointi mahdollistaa sen, että me välitämme meidän perinnön eteenpäin, koska tätä perintöä pidetään uniikkina ja korvaamattomana. Tämä on itsessään eurooppalainen arvo konservointirestauroinnin tavoitteena ei ole luoda uusia esineitä, vaan se, että me pystyisimme käyttämään kulttuuriperintöämme myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että me dokumentoimme menneitä todistusaineistoa. Tarkkaa metodologiaa käytetään ja arvioidaan rapautumisen prosesseja humanistisia tutkimuksia arvoon, autenttisuuteen vaaditaan myös, jotta saamme kunnollisen vastauksen. Mitkä välintulon muodot ovat riittäviä? Kuinka pitkälle voidaan restauroinnin suhteen mennä, että se ei enää ole konservointia? siten, että tässä tapahtuu arvomuutos. Mitkä ovat riskit, mitkä ovat rapautumisen ja menettämisen syyt? kuinka me voimme ylläpitää oppia perintömme arvosta. Kaikki nämä kysymykset ovat osa neuvotteluvuoropuhelua, joka käydään eri toimijoiden välillä. Konservantirestauroijat saavat koulutuksen ja heillä on oikeus nimenomaan käsitellä kulttuuriperintöä. Nämä ovat etnisesti arkaluontoisia asioita ja niistä on käytävä jatkavaa keskustelua. Päätökset on tehtävä dokumentoinnin ja tutkimuksen pohjalta ja tämä, tässä on yleinen etu kyseessä. Siksi onkin tärkeää, että konservoi ja restauroija on koulutettu maisteri. On useita eurooppalaisia doktriineja ja kirjoja, joissa käsitellään konservantirestauroinnin merkitystä. ECO on kattojärjestö, joka pyrkii välittämään eteenpäin parhaita käytäntöjä ja laatustandardeja liittyen konservointiin. Me korostamme, kuinka tärkeää on, että konservoja restauroijia koulutetaan ja että he saavat riittävät ammatilliset pätevyydet. Tätä työtä on tuettava sääntelyn avulla niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Jäsenjärjestömme ovat osallistuneet ensimmäiseen eurooppalaiseen konservointirestauroijien päivään, joka järjestettiin kuluvan vuoden lokakuussa. Tämä oli erittäin suuri menestys. Studiot ja työpaikat aukesivat suurelle yleisölle Euroopassa, jotta ihmiset pääsevät näkemään, mitä tapahtuu esiripun takana. Euroopassa on useita perinteitä, eri identiteettejä, ja tämän kulttuurisen aineksen suojelu on erittäin tärkeää, ja Euroopassa on vahva perinne tälle. Tämä näkyy myös tässä meidän hybridi nimikkeessä konservoi ja restauroija. On tärkeää, että konservointi ja restaurointi tapahtuu korkeimpien ammatillisten standardien mukaisesti siten, että se ylläpitää oman historiansa ja autenttisuutensa. Kulttuuriperintösektori runsaina monine toimintoineen ei ole kuitenkaan hyvin edustettuna taloudellisesti Euroopassa. Onkin tärkeää, että investoidaan kulttuuriperinnön ylläpitämiseen, jos panostetaan osaamisen välittämisen seuraaville sukupolville ja koulutukseen. Me kunnioittavasti pyydämme, että parlamenttien välinen kulttuuriperinnön työryhmä tukee konservatiivistorojen asiaa. Ja on tärkeää, että edelleen kannetaan kortemme kekoon eurooppalaisen kulttuuriagendaan. Kiitoksia. Vielen herzlichen Dank auch für Lämmin kiitos myös tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi kirjakos Hajiani. Kyproksen parlamentin jäsen, jossa hän johtaa kulttuurivaliokuntaa. Siellä hän istuukin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon vieraat. Minulla on suuri ilo olla mukana tässä keskustelussa, kun puhutaan tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin haluaisin Onnittelen Euroopan parlamenttia siitä, että se ryhtyi aloitteelliseksi ja pystyi vaikuttamaan siihen, että vuodesta 2018 tehtiin Eurooppalainen kulttuuriperintövuosi. Euroopan kulttuuriperintö on äärimmäisen tärkeää yhteistä omaisuutta, yhteistä historiaa, yhteisiä arvoja. Euroopan rakennustyön ytimessä on juuri kulttuuriperintö. Euroopan kulttuuriperintö on osa identiteettiä, osa historiaamme ja ihmiskunnan historiasta ja perinnöstä on kyse. Se on kuitenkin erittäin haavoittavainen aseellisten konfliktienkin yhteydessä. Konfliktien yhteydessä on olemassa erilaisia, erilaisia vaaroja, jotka liittyvät esimerkiksi kulttuuriesineiden laittamaan kauppaan. Ja etenkin alueilla, joilla on pitkän kestäviä konflikteja, on havaittavissa, että kulttuuriperintö heikkenee, varsinkin kun tilanne kärjestyy. Silloin fyysisesti joskus tuhotaan kulttuuriaarteita, joita ei koskaan enää saada entiselleen. Historiallisten kaupunkien tuhoutuminen ISN toimista Syyriassa ja Irakissa on järkytänyt kansainvälistä yhteisöä. Kyse on Unescon maailmanperinnöstä. Pommitukset ja vandalismi ovat täytäneet suuria tuhoja. Laiton kulttuuriesineiden kauppa Irakista ja Syyriasta, kun kulttuuriesineitä viedään muualle, on myöskin saanut paljon julkisuutta. Ja tätä monet ovat vaatineet kutsuttaman rikoksissa ihmiskuntaa vastaan, koska kulttuuriperintöä tuhotaan. Nyt pitäisi pelastaa se, mikä on vielä perastettavissa parhaalla mahdollisella tavalla. Barbaarisuus ja julmuus, jolla Irakissa ja Syyriassa on tuhottu kulttuuriperintöä, on järkyttänyt. Tämä on valtaansa ongelma. Meidän täytyy pohtia, kuinka pystymme puuttumaan tällaiseen, mitä voimme tehdä yhdessä, jotta voimme suojata maailmanperintöä. Minun täytyy todeta, että yleissopimus olisi erittäin tärkeä kulttuuriesineitä elinsuojelun varten 2017 vuonna Kyproksen puheenjohtajakaudella Euroopan neuvostossa hyväksyttiin tämä yleissopimus. Se on melkoinen virstan pylväs, kun taistellaan laitonta kulttuuriesiden kauppaa vastaan. Toisin käyttää vielä tilaisuutta hyväkseni ja verta siihen, että kaikki, jotka vain voivat, painostaisivat kansallisia hallituksia, jotta tämä yleissopimus saataisiin ratifioitua. Siten meillä olisi paremmat aset, joilla voimme puuttua näihin ilmiöihin. Kyprokselle kulttuuriperinnön suojelu on aivan erityisen tärkeä asia. Me tiedämme, että antiikin aikana kulttuuri oli kansoja yhdistävä tekijä. Kyse myöskin yhteisestä tunteesta sen osalta, mistä tulee ja minne kuuluu. Turkki on miehittänyt Kyproksen. Se viettää maata vuodesta 1947 lähtien. Jotkut kaupungit turkilaisella puolella ovat täysin tuhoutunut, mukaan ottana kirkot, hautausmaat ja luostarit. Ne on kaikki tuhottu ja ryöstetty viimeisten 40 vuoden aikana. Arkeologiset museotkin ovat joutuneet tuhon kohteeksi. Tätä taustaa vasten haluaisin sanoa seuraavan. Toivoisin, että komissio voisi ryhtyä toimeen teknisellä, teknisen komitean yhteydessä on jo tuettu ajatusta, että kulttuuri suojattaisiin YK UNDPn e ohjelman yhteydessä myöskin on järjestetty teknisen tason kokouksia liittyvät kulttuuriperinnön suojeluun. 31 kulttuurikaupunkia halutaan jälleen rakentaa mukaan luettuna armenialaisia, ortodoksia ja maroniittisia kirkkoja, minareetteja ja muita kirkollisia kohteita. Niiden kunnostamisesta on tehty päätös. Kulttuuriperinnön suojelu on hyvä esimerkki erilaisesta yhteistyöstä Kyproksen ja Kyproksella turkkilaiset ja kreikkalaiset yhdessä ovat nyt ryhtyneet suojamaan kulttuuriperintöä. Kyproksen turkkilaisessa lehdessä, lehdessä on myöskin kirjoitettu asiasta paljon Burkirinan esimerkiksi kulttuuriesineet ovat olleet suuri huolen kohde Turkin miehityskaudella, kuinka nämä esiintyvät suojata ja kunnostaa. Se on suuri kysymys, koska kohde on lähellä merta ja kosteus uhkaa näiden esineiden säilymästä. Nyt pitäisi osoittaa solidarisuutta ja pyrkiä painostamaan Turkkia, jotta Turkki antaisi kulttuurin takaisin omistajilleen, eli Ky- Kyproksen ortodoksiselle kirkolle. Lopuksi toteaisin, että erityisen tärkeää on, että Euroopan unioni antaisi lisää määrärahoja esimerkiksi Horisontti 2020 2020 olemme työssä, jotta eurooppaista kulttuuriperintöä voitaisiin muuttaa digitaaliseen muotoon, jotta se säilyisi. Kulttuuriperinnöstä, kun puhutaan, kyse on koko ihmiskunnan perinnöstä. Kiitoksia. Nyt vielä kerran pyytäisin kaikkia pitämään kiinni annetusta puheajasta, koska muuten todella jäämme aikataulusta jälkeen. Nyt jälleen seuraavan puheenjohtajaan, eli Romanian senaatin kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan Radu Kosmin Preda. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana Romanian kulttuuriperinnöstä. Nyt kun vietetään valtiomme sadatta vuotta. Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta tähän parlamentin väliseen kokoukseen. Täällä voimme keskustella kulttuurisesta identiteetistä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on syntynyt sitä kautta, että yhteiset arvot ovat yhdistäneet yhteiskuntiamme ja yhdistäneet näin kansallisia erityispiirteitä. Kulttuuri voi olla osoitus siitä, miten hienosti jäsenvaltojen välinen vuoropuhelu ja vaihto on toiminut ja miten EU-toimielimet voivat tässä yhteisessä asiassa toimia. Toivotamme tervetulleeksi eri toimet, joita tänä vuonna on toteutettu. Ja Euroopan historiaan kuuluu monia kysymyksiä ja meillä on Romaniassakin kohteita, jotka kuuluvat kulttuuriperintöön. Meillä on siis eurooppalainen kulttuuriperintövuosi ja sitten juhlimme todella yhdistymisen sadatta juhlavuotta Romaniassa. Ja näin sitoudumme säilyttämään hienoa perintöämme ja historiamme sekä romanialaista että eurooppalaista identiteettiä. Ja satavuotisjuhlallisuuksiin kuuluu tämä kulttuuri- ja perintöulottuvuus. Romanian yhteiskunnassa mukana ovat kaikki tasot paikallisesta tasosta kansainväliseen. Ja järjestetään myös kulttuuriperintöfoorumi osana satavuotisjuhlallisuuksia. Tarvitaan tällaisia välineitä, jotta on osallistuvaa hallinnointia. Näin mukaan saadaan hallintotoimijat, eri sidosryhmät, kansalaisyhteiskunnat, kansalliset vähemmistöt ja niin edelleen. Ja vähemmistöt ovatkin nykyromanian kulttuurin ja identiteetin kannalta hyvin tärkeässä asemassa on toimittava EUn lainsäädännön puitteissa ja näin voidaan Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin suojella näihin arvoihin perustuvaa identiteettiä. Ja meidän tehtävänämme on siirtää tämä perintö myös tuleville sukupolville. Pitää myös suojella eri erityispiirteitä, käyttää innovatiivista lähestymistapaa ja vaihtaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia. Toimitaan joustavassa, joustavan lainsäädännön keinoin ja vuoropuhelun keinoin. Me katsomme, että meillä on myös määrärahoja, joita kulttuuriministeriö on antanut – kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Ja meillä on instituutio, joka on järjestänyt erilaisia tapaamisia ja keskusteluita ja tätä kautta arvioidaan kulttuuriperinnön nykytilannetta ja mahdollisia tulevia kehityskulkuja. Ja lainsäädännössämme olemme ottaneet käyttöön keinoja, joilla voidaan taata tuleva rahoitus. Meillä on 20 2014 kautta 16 direktiivi vuodelta 2016. Tämä liittyy sellaiseen kulttuuriperintöön, jota on viety jäsenvaltioiden alueelta pois laittomasti. Meillä on tähän liittyvä rekisteri. Ja kun johdimme EUn neuvostoa. Me kiinnitimme näihin kysymyksiin huomiota ja otimme käyttöön ja aloitimme tämän kulttuuriperinnön teema vuoden. Ja vielä yhteenvetona korostaisin, että tarvitaan positiiviset toimintapuitteet, joiden avulla sitten voidaan turvata sekä aineeton että aineellinen ja muu perintö. Kiitos. Kiitokset tästä esityksestä. Seuraavaksi kuulemme Irena Stefoskaa. Hän on kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Fyromista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, kiitos mahdollisuudesta puhua täällä. Entisen Jugoslavin tasavalla Makedonian kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Kertoisin teille kulttuurin maassamme. Se on avainasemassa, kun halutaan jäljittää historian ja kulttuurin kehitystä monikulttuurisessa Makedoniassa. Meillä on vanhoja kulttuurikohteita, kirjoja, taideesineitä. Kaikki tarjoavat tärkeän mahdollisuuden, että ymmärtää kulttuuriperinnön ja saa sen osaksi joka päivästä elämäänsä. Yhteiskuntana ja valtiona meidän on panostettava keskustelussa siihen, että löydämme ratkaisun sille, mitä haluamme tehdä kulttuuriperinnön kanssa. On löydettävä, mitä tämä edustaa koko maalle. Halutaanko sitä ainoastaan hyötyä? Vai haluammeko, että se on osa meidän kaupungistunutta urbania elämää? Onko se taakka ja luksus vai onko se tarve, kuten terveydenhuolto, talous, ympäristö ja teknologia – kulttuuriperintöhallintajärjestelmä, mitä tulee eri valtion toimiin, joihin sen on ryhdyttävä, jotta se pystyy hallinnoimaan kulttuuriperintökohteita, on avainasemassa kulttuuriperinnön määr- määrittelemisessä. Meillä Makedonia, entisessä Jugoslavi tasavalta Makedoniassa ei kuitenkaan noudateta vielä eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia standardeja. Minä haluaisinkin kertoa teille, että me olemme nyt luomassa mallia, jossa tullaan asettamaan prioriteetiksi kulttuuriperäinen asema yhteiskunnassamme ja sen jälkeen tulemme käsittelemään sen tuomista eurooppalaisille ja maailmanmarkkinoille. Meidän mielestämme avainasemassa on se, että kuinka voidaan saman aikaan suojella tehokkuus, siten, että ylläpitävät tahat toimivat tehokkaasti, mutta toisaalta samaan aikaan edistämään eurooppalaista kulttuuriperintöä. Tämä malli, jonka parissa työskentelemme, on osa kansallista strategiaa kulttuurikehityksen suhteen vuodesta 2018 vuoteen 2022. Saavuttamalla paremman tehokkuuden valiokunta ehdotti strategian yhdeksää muutosehdotusta siten, että nimenomaan pyrkisimme paremmin suojelemaan kulttuuriperintöä. Minä haluaisin korostaa, että kulttuurivaliokunta, jota minä, jonka puhetta johdan, järjesti kuulemisen koskien Ohritin kaupungin patsaita. Sen, se on tunnettu Unescon suojelema maailmanperintökohde. Näistä on laadittu 24 päätöslauselmaa ja näiden pohjalta paikallisten ja alueellisten viranomaisten tulisi toimia. Me vastaamme kulttuuriperinnön suojelusta valiokunnassamme. Ja meillä on lisäksi osittain riippumattoman elin, joka vastaa ainoastaan lainsäädännöstä koskien arkeologisia tutkimuskohteita ja löydöksiä. Museot ovat osittain paikallisviranomaisten päätäntävallan alla. Keskittymistä halutaan vähentää tai sitten toisaalta olisi löydettävä kokonaisvaltaisempi ratkaisu tähän tehtävän. Olisi tärkeää, että, että museotoiminta, tutkimus ja koulutus, olisivat, nämä kaikki kolme pilaria olisivat toisistaan riippumattomia, mutta ne voitaisiin, niiden välillä voitaisiin luoda myös loogisia yhteyksiä. Tässä kulttuuriministeri on tällä hetkellä tästä vastaava elin, mutta voitaisiin toisaalta luoda myös oma elin, joka voisi määritellä näistä eri hyödykkeistä siten, että modernin taide, tanssi ja niin poispäin voitaisiin erotella näistä kulttuuriperinnöistä ja tehdä ero aineellisen ja aineettoman kulttuurihyödykkeen välille. On tärkeää, että kulttuuriperintö suojellaan asianmukaisesti entinen Jugoslaavitasavalta Makedonia on ehdokas maa Euroopan unionin jäseneksi. Ja onkin tärkeää, että tässä maassa seurataan EU-lainsäädäntö kulttuuriperintöön riittyen. Tähän liittyy se, että parannetaan asiantuntijuutta, lisätään tietoisuutta ja otetaan myös suuri yleisö mukaan kulttuuriperintökeskusteluun. Jotta tämä prosessi olisi tehokkaasta, olisi tärkeää, että muiden maiden kanssa vaihtaisin parhaita käytäntöjä. Ja vielä lopuksi minä haluaisin sanoa, että perintö koskee nimenomaan ihmisiä. Men, se, että mennyt ja tuleva, menet ja tulevat sukupolvet pääsevät tutustumaan tapaamaan toisensa kulttuuriperinnön puitteissa monoperintikohteiden, museoiden ja koulutuslaitosten tulisi kaikkien osallistua vastaamaan näihin haasteisiin. Kiitoksia. Vielen herzlichen Dank. Kiitos, Rova Stefanska. Sitten viimeinen puhuja ennen keskustelukierrosta. Jälleen kyseessä on kulttuurivaliokunnan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 ja olen kanssani täysin yhtä mieltä siitä, että kulttuurin pitäisi osoittaa meille se, miten tästä identiteettikriisistä päästään yli. Kiitos tästä tapaamisesta. Mekin vietämme itsenäisyytemme satavuotisjuhlaa ja saimme itsenäisyytemme kulttuurimme, musiikkimme, Chopinin, kirjailijoidemme ja muiden ansiosta. Toimijoiden, jotka ovat saaneet esimerkiksi Nobelin palkinnon, kuten Sienkiewicz. Me käytämme kulttuuria ja olen yhtä mieltä kanssanne myös siitä, mitä sanoitte, siitä, että kulttuuria ei voi käyttää väkivaltaan tai muukalaisvihamielisyyteen tai suvaitsemattomuuteen, eikä se voi olla myöskään rasismin väline. Kaikki tämä on itsestään selvää. Tämä päivä ja tämä vuosi ovat tärkeitä ja on hienoa, että vietämme tällaista vuotta ja toivottavasti sitä voidaan käyttää kyllin hienosti hyväksi, jotta eurooppalaista kulttuuria voidaan edistää maailmassa ja näin voidaan myös edistää integraatiota. Haluan kiittää myös Eurooppaa, koska kommunismin vuosien jälkeen juuri kulttuurin ansiosta meistä tuli vapaita. Tuona aikana olin teatterijohtaja ja näyttelijä ja tein töitä sellaisten ihmisten kanssa, joille vapaus oli keskeisen tärkeää. Krzysztof Kislovski esimerkiksi toi esille tätä vapauden kulttuuria. Ja tämän avulla pääsimme eroon kommunismista ilman verenvuodatusta. Teidän avullanne olemme pystyneet rakentamaan erilaisia kulttuurirakennuksia. Solidarnos-keskus esimerkiksi Danskissa. Meillä on kulttuuri- ja oopperataloja, joita on rakennettu eurooppalaisin varoin. Haluan kiittää teitä tästä. Ja näitä varoja on käytetty myös monumenttien entistämiseen. Ei kannata kysyä Euroopalta, mitä siltä voi saada, vaan on pohdittava, mitä voi antaa Euroopalle. Puolassa on lukuisia esimerkkejä tästä mahtavasta työstä, jota olemme tehneet integraation ja Euroopan edistämisen eteen. Esimerkiksi juutalaisen elokuvan festivaalit, Watchissa pidettävä kulttuurifestivaali, tai raja-alueidemme yhteistyö valko -Venäjän, Venäjän ja Liettuan kanssa. Konservatorimme tekevät yhteistyötä myös ukrainalaisten työntekijöiden kanssa. On monia muistamisen arvoisia esimerkkejä, kuten Masevan mielenilmaus tai manifesti. Tai esimerkiksi ortodoksi luostarin hopea ovi on yksi esimerkki. Viidessä minuutissa en voi näitä kaikkia nyt teille kertoa, mutta viittasin vielä siihen, mitä sanoitte. Sanoitte, että talous ei yksinään riitä yhdistämään meitä, vaan kulttuuria tarvitaan tähän myös. Itse olen kotoisin Krakovasta. Se on kulttuurin ja kirjallisuuden kaupunki ja meillä käy niin paljon matkailijoita, että kohta olemme Venetsian kaltaisessa tilanteessa. Me tapasimme, tapasimme kulttuurialan ihmisiä kongressissa, kongressissa Krakovassa ja tapasin Jeska Mihailovicin. Ja me parlamentin jäseninä tapaamme joskus toisiamme. Alberto Gutierrez hän, että haluan tässä tervehtiä. Hänen kanssaan puhuin konferenssissa. Tapasimme myös Santiago de Compostelassa. Ja sitten makedonialaiskollegalle halusin sanoa, että jokin aika sitten halusin auttaa teitä Okridessa ja muissa kaupungeissa amfiteattereiden ja teattereiden restauroinnissa. Tiedän, että aikani päättyy, mutta minulla on vielä yksi yllätys. Olen näyttelijä ja voin siterata runoa, joka liittyy koulutukseen. Bogdan Strojevski on tämän taustalla. Ja nyt tulee runo. suuntaan tämän koulutus ihmisille. On luettava kerran, on luettava vielä toisenkin kerran, on jatkettava lukemista vuosien ajan. Loksesi tulee lintu, joka ei pelkää sinua. Se kuitenkin lentää pois. On kirjoitettava kerran ja vielä toisenkin ja on jatkettava aina vuosien ajan kirjoittamista, jotta ja siihen asti, kun yksinäisyytesi tulee tiensä päähän. Lintu sanoo sinulle, että sinun täytyy luottaa hänen ja sinun täytyy luottaa itseesi. Ja näin voi saada alulle uuden maailman. Vielen herzlichen Dank auch für diesen letzten. Kiitoksia oikein paljon myös tästä viimeisestä kulttuurisesta ja hienosta runosta. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten keskustelu kierrokselle. Jälleen yhdeksän puheenvuoropyyntöä on esitetty, joten jälleen on rajoitettava puheaika yhteen minuuttiin. Ensin Italian parlamentin kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Luigi Gallo, onko hän paikalla? Siellä, olkaa hyvä. Minuutti siis. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Tänään meillä on ainutlaatuinen tilaisuus keskustella strategisista aiheista Euroopan kannalta, koulutuksesta ja kulttuurista. Eurooppana me voisimme olla kulttuurin supervalta. Se, että investoi kulttuuriin ja koulutukseen ja tähän alaan, kasvattaa taloutta ja tuo mukanaan älykkäitä työpaikkoja – ja edistää nuorten asiaa, mutta voidaan saada aikaan jopa aivan uusi kehityksen ja työllisyyden malli. Ja tätä myös kipeästi tarvitaan, koska elämme kriisin aikoja ympäristöllisesti ja historiallisesti ja taloudellisesti. Ja tähän kriisiin meidän on tällä hetkellä pakko pureutua. Tieteen mukaan Meillä on kulttuurinen ja taloudellinen malli, jossa kaikilla muilla aloilla on koettu kriisejä, mutta kulttuuri on kestänyt. Se on edelleen pyörittänyt taloutta ja luonut työpaikkoja. Ja kun puhutaan kehityksestä, ehkäpä pitäisi pohtia sitä, miten talouden kahdesta päästään edistämään koulutusta ja kulttuuria. Tämä on meille hyvin tärkeä haaste yhtenäisenä Eurooppana. Grazie. Der nächste Redner. Seuraava puhuja on Reinhard Picek. Pisets. Hän toimii kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana Itävallan liittopäivillä. Edustaja Pitsek. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kulttuuriperinne vuosi 2018 on historiallinen. Kyse on historiasta ja haluaisin siirtyä Itävallan historian. Itävalta juhti tuhatvuotispäiviä jotakin vuosia sitten. Haluaisin kertoa nykyisistä ongelmistamme. Se on, kun komissio tulee Viiniin joulukuussa 26. päivä. Toivoisin, että pohditaan syitä ongelmien takana Kyse on kaupunkien, jäsenvaltioiden, pormestereiden kaupunginjohtajien oikeudesta ja kansallisaloitteistakin, kun on kyse kulttuuriperinnöstä. 60 prosenttia viinistä on barokkiajalta. 1800-luvun on hyvin paljon viinin rakennuksista. Viin Piinin kissakin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota kulttuuriperintöön sen säilyttämiseen. Wir kommen jetzt zu äh, Felix. Kiitos seuraavaksi Felix, Felix Montesfort Espanjan senaatista. Täällä olen aivan nopeasti. Kulttuuriperintö on Euroopan rakentamisen pohjalla. Meillä on ollut 18 kestävän kehityksen tavoitetta ja innovaatioiden ja muiden asioiden lisäksi pitää lisätä muita pilareita, jotta kulttuuria voidaan pitää oikeutena. Ja tässä ylitetään esimerkiksi sukupolvien tai alueiden rajat. Ja viitaan myös maaseutuun. Puhun tässä siitä, että saadaan käyttöön erilaiset arvot ja puhun siitä, miten tämä kaikki vaikuttaa paljon enemmän kuin pelkkä tieto. Näin saadaan eri tahot osallistumaan. Ja lopuksi puhun tässä ihmisistä ja sellaisesta maisemasta, jossa pitää suojella perinteitä, tapoja ja kaikkea sitä, mikä on muokannut näitä alueita satojen vuosien ajan. Kulttuuria pitää käyttää resurssina ja arvona ja oikeutena. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu einem Mitglied. Kiitos. Seuraavaksi meidän valiokuntamme jäsen tätä Euroopan parlamentista Julie Ward. Minuutti. Uh, well, first of all, I just want... Ensinnäkin minä haluaisin todeta, että tämä on ollut runsas ja rikas keskustelu. Minä olen myös näyttelijä, kirjailija, runoilija, mutta täällä Euroopan parlamentissa minä opin haikuun taiteen asiantuntijaksi, nimittäin lyhyiden puheenvuorojen taitajaksi. Ja onkin tärkeää, että me käytämme koulutusta ja kulttuuria meidän keskustelussa. Haluaisin kiittää että vapaaehtoisten työtä. Nämä usein ovat tärkeiden aloitteiden taustalla, jotka elimet ja järjestöt sitten ottavat omakseen. Minun ystäväni Malcolm Vail perusti yhdistyksen, jonka nimi on Foundation for Jewish Heritage, juutalaisen perinteen säätiö, ja hän on laatinut luetteloa historiallisista synagogista, ja Krakovassa oli tätä synagogaa aiheutta sivuavaa konferenssi. Ne ovat erittäin tärkeitä aiheita ja tämä osoittaa, kuinka EU toimii parhaimmillaan, se, että jaetaan parhaita käytäntöjä. Minä haluaisin nyt tuoda esiin yhden huomion. Se, miten restauroidaan tuhottua kulttuuriperintöä. Tämä ei onnistu jatkossa, mikäli me emme käytä digitaalisia välineitä. Ja Syyrian, syyrialainen internet yrittäjä tapettiin ja hänet murhattiin. Ja ennen kuin ISIS hänet murhasi, hän onnistui luomaan 3D-version Palmeirasta. Ja me onnistumme rakentamaan tämän uudelleen jatkossa, kiitos hänen työnsä. Ja he, jotka eivät tunne Basil Kartabilia, niin tutkikaapa, mitä hän on tehnyt. On tärkeää, että me emme unohda kaikkia, jotka ovat kuolleet tässä taistelussa. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt. Kiitos. Seuraavaksi sitten Kosovon parlamentin edustaja, kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtaja Töitä Hatsi. Missä hän on? Teuta ehkä. Okay. Dear ladies yeah. and gentlemen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olette kuulleet tarjonta Kosovasta – Joten kehottaisin, että vierailisitte itse Kosovassa ja näkisitte sitten, mikä tilanne todellisuudessa on. Kosovan tasavalta on valmis ottamaan vastuunsa Unescossa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä. Serbia on asettanut tämän kyseenalaiseksi. kyseenalaiseksi. Olemme pyytäneet Serbia palottamaan meiltä ryöstämänsä esineet ja arkistot. Vielen herzlichen Dank. Dan... Kiitokset. Sitten äh, Velkovic äh, Kroatian parlamentista. Kiitoksia. Minä kiitän siitä, että sain puheenvuoron myös nyt. Aivan aluksi minä haluaisin sanoa, että Kroatia on maa, jossa kulttuuriperintö niin aineellinen kuin aineet on, on erittäin runsas. Meillä on paljon kulttuuriperintöä Unescon listoilla. Valitettavasti erittäin suuri osa kulttuuriperinnöstämme tuhottiin 1990-luvulla sodan aikana. Ja minun on pakko muistuttaa, että meidän kaupungit tuhottiin muun muassa Dubrovnik tai Vukovar, molemmat kokivat merkittäviä vaurioita. Ja saman kohtalon koki Zagreb. 27 vuotta sotien jälkeen näin, merkittävä osa näistä kulttuuriperintörakennuksista on korjattu, restauroitu ja suojeltu. Kiitos osittain EU-varojen ja myös kansallisten rahoitusohjelmien kautta. Ja minä haluan korostaa, kuinka tärkeää on, että suojellaan, konservoidaan kulttuuri pääomaan, kulttuuriperintöön. Me tulemme tämän vuoden tapahtumien puitteissa järjestämään eurooppalaisen näyttelyn Zagrebissa Kroatian restauroijien yhdistys tulee järjestämään tämän näyttelyn ja he korostavat, kuinka tärkeää on, että suojellaan kulttuuriperintöä. Kiitos. Seuraavaksi Andre Popovic, joka hänkin muistaakseni käytti jo puheenvuoron. Ja hän tulee Montenegron parlamentista. Olkaa hyvä. Hvala. Eh, hvala još jednom na prilici da da nastavim... Kiitokset, että sain puheenvuoron ja voin sanoa, mitä minulla on sydämelläni. Muutama sananen kulttuuriperinnöstä, montenegrolaisesta kulttuuriperinnöstä. Suurin osa meidän monumenteistamme on Unescon perintökohteita. Kyse on venetsiaiselta kaudelta ja unkarilaiselta kaudelta olevista esineistä ja muistomerkeistä, surjoukkokirkkoja ja luostareita pienellä Kotorin alueella on suojelukohteita. Siellä on 30 kirkkoa ja luostari yhteensä pienellä alueella. Kotorin symboli on yksi vanhimpia Euroopan katedraaleilla. Siellä on suuri määrä luostareita ja myöskin muita perintökohteita. Tuo alue on todellakin Montenegron valtion keskiaikainen keskus. Se oli erittäin tärkeässä samassa maassamme. Luostareet ovat historiallista perintöä, merkkejä erittäin vaihdekkaasta historiastamme. Osa on Byzantin kaudelta ja siellä on valtais, valtavan hienoja freskoja. Kiitos seuraavaksi Szerski Euroopan parlamentista. Pani przewodnicząca, na wstępie chciałem podziękować Jurkowi Federowiczowi. Kiitoksia Aluksi haluaisin kiittää Federovicia. Hän edustaa omaa maatani. Ja hän on arvostettu henkilö omassa maassani. Aloitimme parlamentin toimikauden esittämällä kysymyksen komissiolle liittyen siihen, että toimittaisiin joustavasti kulttuuri osalta laajassa mielessä. Ja tähän on otettu kaksi rajoitetta kiintiöissä. Ja on rajoitettu myös eri kulttuurikohteita eri valtioissa. Haluan kiinnittää huomiota, että tähän tilanne ei ole muuttunut näinä vuosina. Tähän pitää jälleen palata. Kiitoksia seuraavaksi Dorgana Kostic, viimeinen puhuja tähän paneeliin Serbian parlamentista minuutti. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä on korostettava, että Serbia ja kulttuuriministeriö ovat ponnistelleet merkittävästi, jotta voitaisiin suojella Serbian kulttuuriperintöä. Haluaisin nostaa esiin erään hankkeen, joka on käynnissä paraikaa joka on omistettu Sremin kuninkaalle, joka syntyi Serbian maaperällä. Lisäksi keisari Konstantinus toi kristinuskon tälle maaperälle. Kulttuuriperintö on erittäin tärkeä meille. Monet kulttuuriturismista kiinnostuneet vierailevat meidän kulttuurisissa kohteissa – mikä on tosi asia? Kosovosta nyt ei ole oikea hetki keskustella tästä, mutta totuus tulee varmasti esiin enemmän tai myöhemmin. Dank. Kiitos. Näin on saatettu päätökseen toisen paneelin keskustelu ja siirrymme kolmanteen paneeliin joka onkin viimeinen teemakohtainen paneeli, jossa käsitellään tärkeää aihetta eli kulttuuriperintöä ja koulutusta. Monista asioista olemmekin jo tänään kuulleet ja nyt kuulemme Sabine Verhaenilta lyhyesti eilisestä keskustelusta. Kiitos puheenjohtaja. Eilen kulttuuriperintöä ja koulutusta koskevassa työryhmän työssä Kerrottiin ensin siitä, mitä komissio on tehnyt viimeiset 12 kuukautta kulttuuriteemavuoden yhteydessä erityisestikin. Tarkasteltiin kulttuurivuoden kahta tärkeää teemaa ihmisille, koulutuksen antamista ihmisille, taikka valistaminen, joka liittyy kulttu, kulttuuriperinteen toiset puhuttiin koulutuksesta eri ikäryhmille. Kulttuuriperintöhankkeiden rahoituksella on merkittävä rooli. Hankkeella täytyy olla kunnon rahoitus, koska kyse on hankkeista, jotka tuovat rahalle arvoa. Horisontti 20, 20 hanketta esimerkiksi on käytetty kulttuurirahoittamisen solidarisuusjoukot, Discover EU ja Erasmus Plus tarjoavat lisämahdollisuuksia kulttuuriperinnön edistämiseksi. Lisäksi on pitkäaikaisia ohjelmia suunnitteilla ja kulttuuriperintä liittyviä muitakin hankkeita. Lisäksi komission kulttuuriperintä liittyvä toimintasuunnitelma. Lisäksi se tukee eri hankkeita, kuten perintö, perinnön vaalimista kouluissa, sähköistä foorumia, koulutusta opettajille. Lisäksi myöskin valistusta ja tietoa lisätään, joka liittyy aineettoman kulttuuriperintämään. Teemme yhteistyötä tehdään eri osapuolten kanssa ja kulttuurivuosi on todellakin kirvoittanut hyvin paljon kiinnostusta alue- ja paikallistasollakin. Paljon keskusteltiin siitä, mitä voitaisiin ottaa opiksi tulevaa työtä silmällä pitäen, kuinka saataisiin aikaan synergia koulutuksen ja kulttuuriperinnön välillä. On tärkeää vaalia Euroopan kulttuuriperinnön monimuotoisuutta sekä aineellisen että aineettoman. Enemmän täytyy tehdä työtä, että parantaa kulttuurin saavutettavuutta esimerkiksi koulujen yhteydessä pitäisi kehittää myöskin pehmeitä taitoja, jotka kulttuurissa täytyy varmistaa, että eri sidosryhmät pystyvät osallistumaan hallintokysymyksiin alhaalta ylöspäin Tämä on tässä suhteessa erityisen tärkeä alueellisella tasolla. Erityisestikin on erittäin tärkeä rooli kulttuuriperintö. Mikäli halutaan paremmin mukaan koulutukseen, enemmän täytyy tehdä työtä sen valtavertaistamiseksi koulun opetussuunnitelmassa muutenkin kulttuuriperintösisältöä pitäisi saattaa mahdollisimman nopeansa väisän mukaan koulutukseen. Joitakin on jo tehty, mutta enemmän täytyy vielä tehdä liikkuuta, Täytyy lisätä varsinkin nuorten ammattilaisten keskuudessa virtuaalista oppimista. Voidaan käyttää tässä hyväksi. Tämä on esimerkki siitä, kuinka tämä voi toimia tehokkaasti. Koulutuksen lisäksi pitäisi saada epämuodollista koulutusta ja erilaisia epävirallisia aloitteita aikaan. Vapaaehtoistyö voi auttaa kulttuuriperinnön vaalimisessa ja tämä lisää myöskin kulttuurin omaksumista ja solidarisuusjoukot, nuorten osastuminen niihin, mahdollistaa myöskin kulttuurien tutustumisen ja lisäksi myös joustavaa, kun otetaan huomioon nuoren sukupolven elämäntilanne näissä kysymyksissä. Lisäksi täytyisi keskittyä myös tiedepuoleen, Kaikessa täytyy ottaa kulttuuri mukaan, kaiken tyyppisessä koulutuksessa, myöskin tieteellisissä aineissa. Kulttuuri ei saa olla mikään lisäke, joka pistää kaiken muun päälle. Sitä tulee olla osa koulutusta. Kulttuuri voi myöskin olla väline muiden oppijoiden oppimisessa. Kulttuurin, perinteen ja koulutuksen välinen linkki on erittäin tärkeä, myöskin kun tulevaisuudessa kehitetään aikaisempien paneelien mainitsemia asioita kulttuuriidentiteettiä ja kulttuuriperinnön säilyttämistä, mikäli me mainistu paremmin kouluttamaan ja valistamaan kulttuuriperinnön osalta ja käyttämään hyväksi kulttuuriperinnötä, menetämme tietoisuuden erittäin tärkeän seikan kulttuuriperinnön osalta. Vielen herzlichen Dank äh, für diese umfassende zusammen Kiitoksia tästä eilisen keskustelun yhteenvedosta. Nyt toivotan tämän paneelin äh, puhujat tervetulleeksi ensin Nicole Gesche Koning. Hän on Brysselin YL, ULB-yliopistosta tutkija ja kertoo omista kokemuksista. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Ah, thank you, members. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Euroopan ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät osallistujat. Tämän tutkimuksen tilaaja oli kulttuurivaliokunta, jotta voitaisiin löydä synergiaa, hyötyjä koulutus- ja kulttuuriperintöpolitiikkojen välillä. Miten voidaan tehostaa olemassa olevia synergioita? missä koulutus ja kulttuuriperintö voivat kohdata, kuinka voidaan parantaa ihmisten valmiuksia tulla valmi- valmiimmiksi vastuullisemmiksi kansalaisiksi. Jos katsoo olemassa olevaa kirjallisuutta, on erittäin paljon sekannuksia koskien taidetta, kulttuuriperintöä, kieliä ja näin edelleen. Se, että pystytään luomaan kulttuuriperinnön ja koulutuspolitiikan välille synergioita, tarkoittaa, että ymmärtää nämä eri elimet, mihin nämä kuuluvat. Synergioita on olemassa ja onnistuneita esimerkkejä on nostettu esiin. Eurooppalainen, eurooppalaiset kulttuuritiet, ystävyyskaupunkitoiminta, City beneath a city, all roads lead to Rome, stop graffiti, let's protect our heritage ja niin poispäin ovat hyviä esimerkkejä hankkeista. Joissain tämän alalta ylöspäin. Jotkut sanovat, että me olemme perintö ja jotkut ovat sitä mieltä, että on syytä pohtia myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuotta. Listed. But these synergies are insufficient and why? Nämä no, synergiat ovat kuitenkin riittämättömiä. Miksi? Meidän avainlöydöksissämme todetaan, että kulttuuriperintö on laastarin ratkaisu koulutukselle siten, että tämä perustuu liian liikaa yksittäisiin tapahtumiin. 11 500 tapahtumaa on jalostettu käyttöön eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuoden aikana ja olisi analysoitava, mitä me voisimme oppia näistä eri hankkeista. Eilen kuulimme, kuinka tarvitsemme inhimillisen äänen ja on myös unohdettu, ei pidä myöskään unohtaa kouluohjelmista musiikkia, kuten nyt on tehty. Koulutus ei ole riittävän syvällä kulttuuriperinnön koulutuksessa. Synergioita ei ole olemassa rakenteellisesti. Otettu mukaan koulutusohjelmin. Minä listaan tässä minun tekemässä tutkimuksessa muita tutkimuksia, ja ne nousevat aika ajoin esiin suosituksissa. Mitä tulee koulutukseen ja kulttuuriperinnön yhdistämiseen me haluaisimme, että seuraavia suosituksia pannaan täytäntöön eri rahoitusohjelmien kautta ja EU-politiikassa. Haluaisimme, että rohkaistaan että koulutus otetaan mukaan kaikkiin koulutusohjelmiin niin viralliseen kuin epäviralliseen oppimiseen. On tärkeää, että kulttuuri, kulttuuriperintökoulutus, taideopetus ja kulttuuriperintökoulutus saavat kaikki selkeät määritelmät siten, että luodaan tästä eurooppalainen glossaari. Nämä ovat kaikki liian spesifejä. Koulutus ja perintö liittyvät näihin kaikkiin. On tärkeää, että hyviä käytäntöjä välitetään eteenpäin. Se, että opitaan tavaroista perintöluokkahuoneessa – osaamisen saaminen kulttuuriperinnöstä elinikäisen oppimisen myötä. Tämä on havaittu kansainvälisen museon yhteenliittymän parissa tärkeäksi välineeksi. On tärkeää, että näitä yhteyksiä päivitetään niin koulutus- ja kulttuuriperintöä, järjestöjen välillä, että ei ole liikaa tietoa, joka hukuttaa kaiken tiedon allensa. On tärkeää, että konservointi ja kulttuuritietoisuus korostuvat ja että korostaa myös inhimillistä ulottuvuutta kulttuuriperinnössä Erasmus Plus ja elinikäisen oppimisen ohjelmien avulla. Vielä lopuksi on tärkeää, että suunnitellaan riittävät taloudelliset resurssit siten, että rakennetaan pitkän aikavälin pohjalta tätä synergiaa. On tärkeää tehdä yhteistyötä eri EU-parlamentin vali- valikuntien välillä siten, että tehdään työtä kokonaisvaltaisemmin sen sijaan, että tehdään järjestetään yksittäisiä tapahtumia. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen input. Äh, Kiitoksia tästäkin puheenvuorosta. Ja tällä hetkellä hän kes- keskustellaan ensi vuoden budjetista, joten on hyvin tärkeää, että me teemme töitä kestävän budjetin puolesta ja rahoituksen puolesta. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Ranskan kansalliskokouksen edustaja Rafael Gerard, joka joutuu lähtemään paikalta hieman sovittua aikaisemmin, joten saatte puheenvuoron jo nyt. Mesdames et messieurs. Kiitos paljon, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamentin jäsenet. Olen erittäin onnellinen, että olen täällä kansalliskokouksen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan edustajana. Me olemme täällä puhuneet eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, taide, kulttuuri, kirjallisuus ja rakennuskulttuurista – Näissä keskusteluissa on todettu, että ilman koulutusta kulttuuriperintöä ei saada elämään. Euroopassa arkkitehtoniset ja taiteelliset suuntaukset ovat kulkeneet alueen läpi. Gootti, Bysantti, roomalainen taide, romantiikka, Arnouveau – ovat tästä hyviä esimerkkejä. Tämä osoittaa, että arkkitehtien ja taiteilijoiden liikkuminen on mahdollistanut sen, että meillä on Euroopassa yhteinen kulttuuri, joka saa aikaan yhteisen yhteenkuuluvuuden tunteen. Meidän on kuitenkin ponnisteltava, että aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö säilyy ja välittyy myös nuoremmille on tärkeää, että me ylläpidämme yhteistä eurooppalaista kulttuuria, mutta on toisaalta myös tärkeää, että me korostamme erilaisuuden koulutusta. Macron vieraillessaan Molenbeekin lähiössä kaupungin osassa totesi, että te että kuulu ainoastaan tähän Molenbeekin kaupungin osaan, mutta kuulte myös te osa omaa maatanne ja osa Eurooppaa. Kulttuurinen, taiteellinen ja koulutuksellinen vaihto on tärkeää. Siksi meillä on ajatuksena, että ala-asteella koulutetaan, opetetaan jo vierasta kieltä, kuten Portugalin kollega tässä nosti esiin jo omassa puheenvuorossaan. Ranskassa halutaan kulttuuri- ja taidekoulutusta lisätä siten, että se koskee kaikkia oppilaita, eikä olisi riippuvainen maantieteellisestä sijainnista tai alueesta. Lisäksi meillä on aloite, jonka mukaan kaikki lapset pääsevät nauttimaan taidekoulutuksesta. Taidekoulutuksen on oltava osa koulutusohjelmaa. Musiikkia, kuvaamataidetta on opetettu aina kouluissa, mutta nyt haluamme taiteellisemman ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan. On tärkeää, että kaikkien eri lapset pääsevät nauttimaan tästä. Miten tämä ilmenee? 10 prosenttia kouluajasta omistetaan kulttuuri- ja taidekoulutukselle. Ja Ranskassa ylimääräisten kunnallisten hoitopalveluiden on myös tarjottava kulttuurisia kulttuurikouluohjelmaa. Lisäksi on panostettu musiikkiin. Kaikessa ala, as, ala- ja yläasteella on oltava kuoro. 2018 kouluvuosi alkoi musiikin avulla. Uudet oppilaat otettiin vastaan laulaen. Kaikkein vaikeimmissa, vaikeimmassa asemassa oleville, olevissa kortteleissa järjestettiin myös musiikitempauksia kaikkien riemuksi. Se, että lapset pääsevät osalliseksi kulttuuriperintöä, ottaa ymmärtämään omia taustoja. Kulttuuri ja perintökoulutus tarkoittaa sitä, että lapset käyvät kerran vuodessa jossain historiallisessa monumentissa. Lisäksi eri esityksiä, teatteri, musiikki on järjestettävä kerran vuodessa. On tärkeää, että lapset opivat autonomisiksi. Siksi lapsilla tulee olemaan mahdollisuus tutustua erilaisen kulttuuriin siten, että he voivat itse valita tämän kulttuuripassin avulla, mihin tapahtumiin he osallistuvat. Tämä on mahdollisuus diginatiiveille tutustua eri kulttuuritapahtumiin. Tässä annetaan 500 euron arvosta lahjakortteja, että voi osallistua kulttuuritapahtumiin. Tämä on nyt kokeiluvaihe käytössä me olemme nojaamassa Italian kokemuksiin ja me tulemme kertomaan teille, miten tämä kokeilu onnistuu. Mikäli tämä kulttuuripassi on menestyminen, olisi kenties hyvä, että tämä malli käyttöön muualla. Ei välttämättä lahjakortin avulla, mutta olisi hyvä, että olisi myös tämä paikantamispalvelu kaikille kulttuuriperintökohteille – tässä Ranskan viimeaikaisia tempauksia, joita voitaisiin vahvistaa koulutuksen ja kulttuurin välistä sidettä. Kiitos oikein paljon. Vielen herzlichen Dank für diese, wie ich finde, sehr viel. Kiitoksia näistä monista myönteisistä esimerkkeistä, joita teiltä kuulimme. Nyt Maria Augusta Santos Portugalin parlamentista. Olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidente. Em nome da Assembleia da República de Portugal, saúdo. Kiitoksia. Haluaisin täällä todella tervehtiä nyt kaikkia. Meillä on vastuu siitä, että kannamme muistojamme eteenpäin. Niitä ilman emme olisi olemassa ja siksi José Saramago, kirjallisuuden nobelisti, tai näin hän sanoi. Me juhlimme tätä eurooppalaista perintöä ja yhteistä vastuutamme. Mutta tässä edistetään myös koulutuksen ja tieteen tarvetta siinä, että voimme välittää eteenpäin tietoa tästä perinnöstämme ja kulttuuri- kulttuurisesta monimuotoisuudestamme eri alueilla. Meillä on erilaisia siteitä, jotka solmivat meidät Eurooppaan. Portugali on hyvin avoin maa ja se haluaa, että koulutus on entistä osallistavampaa lukutaitoa halutaan parantaa ja näin voidaan saada aikaan tulevaisuus kaikille sukupolville. Ja siksi Portugali pitää kulttuuria demokratian ja kulttuurisen identiteetin pilarina ja demokraattinen pääsy kulttuurihyödykkeisiin on taattava kaikille. Tähän liittyy jatkuva työ, jonka kautta entistetään ja jaetaan tietoa kulttuurihyödykkeistämme ja eristetään erityisesti koulutusta ja tieteen tekoa metodisesti ja jatkuvasti. Näin voidaan vahvistaa taideaineita, humanistisia aineita opetussuunnitelmassa teknologian käyttökoulutuksen ohella ja sisällön digitalisaatio kulttuurihyrkkeissä ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta kulttuuriidentiteettiä ja yhteiskunnallista me voidaan vahvistaa. Ja ne voimakkaasti edistyvät, edistävät myös demokratiaa. Ja näiden asioiden pitäisi olla yleismaallisia, maailmallisia arvoja. Haluaisin vielä muistuttaa kansallisesta taiteiden toimintasuunnitelmasta. Se suunnataan opiskelijoille. Näin on jo tehty kirjallisessa ja elokuvan kansallisessa toimintasuunnitelmassa. Tarvitaan myös entistä tiiviimpää paikallishallinnon, keskushallinnon ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välistä yhteyttä ja toimintaa verkossa. Meillä kaikilla on myös eurooppalainen identiteetti ja tässä syntyy tällainen hyvä kehä. Kulttuuriperintö, kansalaisuus, koulutus ja niin edelleen. Koulutus on ihmisen kehityksen kannalta kulttuurisesti, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeää kouluja pitää edistää tiedon alueena ja pitää edistää myös Unescon mukaista globaalia koulutusta ja yhteiskunnallista tasa-arvoa ja tasapainoa. Halutaan koulutuksen kautta lisätä erityisesti nuorten kapasiteettia toimia. Ja tämä on hyvin tärkeää, jotta historiallinen perintö voidaan tehdä tutuksi näiden asioiden pitäisi näkyä arjessa ja pitäisi kokea omistajuutta näissä asioissa. Tämä olemassa oleva synergia ei kuitenkaan vielä riitä, eikä toiminta ole kyllin rakenteellista niin, että niitä voitaisiin käyttää koulutuksessa hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Joten tarvitaan entistä enemmän ja parempaa yhteistyötä ja yhteistyötä pitäisi pystyä syventämään. Niin, että kun resursseja, arvoja ja kokemuksia jaetaan, tämä syventää verkossa tehtävää yhteistyötä. Enää ei ole tällaisia erillään olevia omia kulttuureita, vaan toimitaan yhdessä niin, että käydään kulttuurien välistä vuoropuhelua – toimitaan vastavuoroisesti ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja pyritään rauhaan. Nyt on kulunut 70 vuotta ihmisoikeuksien yleismaallisesta julistuksesta ja 40 vuotta siitä, kun Portugali on allekirjoittanut ihmisoikeuksien yleissopimuksen. Ja tämä toimii tällaisena tiedon airuena ja välineenä. Tarvitaan entistä inhimillisempää, humanimpaa politiikkaa. Meidän kaikkien pitää yhteisen kulttuuriperinnön pohjalta vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiämme. Albert Camus sanoi, että ilman kulttuuria ja äh, siihen liittyvää vapautta, niin yhteiskunta, vaikka se olisikin täydellinen, se on pelkkä metsä. Ja siksi tämä kaikki on lahja tulevaisuudelle. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi kuulemme Teuta Haksiuta Kosovon parlamentista. Thank you. We as a group agreed that I would say... Kiitoksia. Olisin sanoa muutaman sanasen tästäkin aiheesta hyvät naiset ja herrat. Kulttuurin, kulttuuriperintö Kosovossa on erittäin vanhaa perua. Meillä on erittäin rikas ja monipuolinen kulttuuriperintö. Se on erittäin arvokas asia, jota meidän täytyy vaalia ja arvostaa ja suojella. Meidän peruslakimme sitä suojelee. Republic of Kosovo invests in cultural heritage Kosovo on ottanut kaikki yhteisöt mukaan tasavertaisesti, kun on kyse kulttuurin suojelusta. Meillä on rikas kulttuuriperintö. Kyse on erittäin tärkeästä osasta eurooppalaista kulttuuriperintöä. Olisi hienoa, mikäli Euroopan unioni voisi investoida merkittävällä tavalla kulttuuriin, jotta voitaisiin kulttuuriperintöä säilyttää niin paljon kuin mahdollista meidän rakas perintömme täytyy tunnustaa. Todellisuus on kuitenkin kaikkea muuta kuin se, mitä kuulemme Serbian edustajan suulla. Tuhannet, tuhannet esineet, jotka on viety Kosovosta Serbian Belgradin, pitäisi antaa takaisin Kosovolle. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt. Kiitos. Seuraavaksi Emrula Isler. Ja pyydän anteeksi siitä, että täällä ei saatu tänään Turkin tulkkausta toimimaan. Minä kyselin tästä. Eilen tämä toimi ja on harmillista, että tänään tämä ei toimi, joten pyydän teiltä kovasti anteeksi siitä, että näin on. Tiedän kuitenkin, että olette valmistelleet, äh, valmistellut tämän esityksenne englanniksi ja nyt kuulemme teitä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja hyvät kollegat. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tämän kokouksen järjestämisestä. Olen varma, että tiedon vaihto edistää meidän suhteitamme entisestään. Ehdokas maana EUn neuvotteluprosessissa ja, ja kun pyrimme pääsemään osaksi EUta, niin Turkki pitää kulttuurisuhteita hyvin tärkeänä, samoin kuin koulutukseen liittyviä suhteita. 26-luvun puitteissa, joka liittyy koulutukseen ja kulttuuriin, teemme yhteistyötä ja mukautamme lainsäädäntöämme Turkissa tämän osalta. Olemme varsin pitkällä tässä, mutta valitettavasti neuvottelijamme ovat joutuneet kohtaamaan esimerkiksi poliittisia esteitä tai vastahakoisuutta. Kulttuurin edistäminen, kulttuurin moninaisuuden edistäminen ja kulttuuriperinnön suojelminen on meille tärkeää. Ja näissä puitteissa Turkki osallistuu eurooppalaisen kulttuuriagendaan ja pyrkii näin osallistumaan paremmin Unescon puitteissa erityisesti kansainvälisen yhteistyöhön. Turkki on monen kansainvälisen yleissopimuksen sopimuspuoli ja teemme töitä tämän eteen. Olemme myös olleet jo pitkään Euroopan nuoriso- ja kulttuuriohjelmissa mukana. Monia kulttuurisia teoksiamme on käännetty eri kielillä – ja me koordinoimme erilaisia kulttuurihankkeita muiden kanssa. Teemme yhteistyötä Unescon, Interpolin ja maailman tullijärjestön kanssa, jotta voidaan estää historiallisten teosten salakuljetus. Kulttuuriperinnön palauttaminen on Turkille hyvin tärkeää. Perintö palautetaan näihin omiin maihin. Turkki on mukana kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa, jotka auttavat näiden arvokkaiden kulttuurihyödykkeiden palauttamista. Turkin pitäisi olla mukana rakentavalla tavalla ratkaisemassa näitä ongelmia ja kaikkien maiden pitää jatkaa omia ponnisteluitaan ja vahvistaa monen molemminpuolista yhteistyötä ja kunnioittaa kansainvälisiä velvoitteitaan. Turkki tuomitsee voimakkaasti kulttuuriomaisuuden hävittämisen ja rikkomisen. Olemme mukana sopimuksessa, joka käsittelee laitonta kulttuurihyödykkeiden vientiä tai maahan tuontia tai niiden tuhoamista – ja haluamme edistää sitä, että nämä hyödykkeet palautetaan niiden omistajamaihin. Olemme järjestäneet lainvalvontaviranomaistemme kanssa erilaisia työpajoja ja haluamme näin parantaa tietoisuutta tästä aiheesta. Ja täytyy muistaa, minkälaisia poliittisia ongelmia naapurimaissamme on. Ja vielä lopuksi Turkki on lähtenyt erilaisiin oikeudellisiin toimiin myös koulutuksessa, samoin kuin kulttuuriperintökysymyksissä. Tässäkin asiassa olemme erilaisissa sopimuksissa mukana. Haluamme parantaa esimerkiksi elinikäisen oppimisen hankkeita. Ne ovat nuorille hyvin tärkeitä. Hyvät kollegat, lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne tiettyihin kysymyksiin. Kulttuurimme, uskontomme ja yhteiskunta, yhteiskuntamme ymmärtäminen on sellaista, että tällaisia kulttuuriperintökohteita ei saisi tuhota. Ottomanin aikana eri kulttuurit ja uskonnot elivät rauhallista rinnakkaiseloa. Nyt kuitenkin eri alueilla konfliktit kärjistyvät, monia synagogia ja muita uskonnollisia keskuksia on Euroopassa tuhottu. Tämä johtuu nationalismista ja tällä hetkellä Turkissa olemme päättäneet säilyttää näitä uskonnollisia kohteita ja monia synagogia ja kirkkoja on jälleen avattu rukouspaikoiksi. Vielä kerran kiitokset tämän tapahtuman järjestäjille. Kiitos ja odotan innolla vielä teidän panoksenne. Kiitos. Vielen, vielen herzlichen Dank. Paljon, paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Voin vain toivoa, että poliittinen tilanne, vaikka onkin EUn ja Turkin välillä, niin siitä huolimatta ainakin kulttuurialalla asiat hoituvat hieman helpommin. Lämpimästi kiitoksia teille siitä, että osallistuitte tähän konferenssiin. Nyt sitten viimeinen kierros. Meillä on vielä tarkalleen ottaen varttia yli 12 asti aikaa keskustella. Yritän ottaa niin monta puheenvuoroa kuin vain mitenkin, mitenkään on mahdollista, mutta valitettavasti minun täytyy sitten keskeyttää puheenvuorot, enemmän ei ole aikaa. Marilys O'Donnell ensin Irlannin senaatista. Very much, Chair. Um, chair, you asked a question about... Kiitos paljon. Täällä kysyttiin kysymys identiteettikriisistä, ketä me olemme, mistä me olemme tulossa, minne me olemme menossa, mutta olisi syytä katsoa taidetta, mikäli haluamme vastauksen tähän, ja tätä kysymystä ei täällä olla kysytty. Mikäli katsotaan kulttuuriperintö, konservointi, kieliasia, niin taiteiden voima, puhutun äänen voima, musiikin voima, visuaalisen taiteen runouden voima ovat suurin voima, joka meillä on poliittisena voimana. Ja ne ovat osa koulutusrakennetta. Kulttuurin voima on parantava voima, se on, siinä on, liittyy arvoon, paikkaan, kuulumiseen, suruun, kaipaukseen, koska Alvegra ei saa minua tuhon surun läpi ja ei auta minua löytämään paikkaa yhteiskunnassa olisi syytä miettiä, miksi tässä taide ei ole osa matemaattis-luonnontieteellistä opetusohjelmaa. Miksi kaikki on yhteensovitettu taitelaiseen kokonaisuuteen? kaikki nämä asiat, joita täällä on nostettu esiin liittyen taiteeseen, jotka liittyvät meidän juuriin ja niiden ilmentymään. Ja on tärkeää, että emme, Seamus Heaney sanoi, että aina kun avataan televisio, siellä näkyy pankkiiri ja he saavat rahaa siihen tähän ja tuohon ja me maksamme heille heidän luovista huonoista ratkaisuista. Olisi tärkeää, että taiteelle kulttuurille annettaisiin yhtä paljon voimaa. Meidän on puolustettava taidetta. Se on meidän henkinen, tunteellinen, intellektuaalinen taloutemme. Kiitos. Ja, Kiitoksia paljon tästä erittäin ponnekasta puheenvuorosta, jonka ihan taitoista voimme kaikki allekirjoittaa puhutte suurella tunteella. Seuraavaksi edustaja Puolan Seimestä. Wacinska, olkaa hyvä. Yksi minuutti. E, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, ja jestem posłem parlamentu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Olen Puolan Seimin jäsen. Olen siellä kulttuurivaliokunnan jäsen. Haluaisin kertoa teille joistakin ajatuksistani, jotka liittyvät siihen, kuinka tärkeä kulttuuriperintö on koulutuksen yhteydessä. Mikä rooli kulttuurilla on koulutuksessa? Meidän täytyy jakaa tietoa. Me haluamme, että ihmiset voivat myöskin puolustaa kulttuuriperintöään. Meidän täytyy lisätä siksi ihmisten tietoisuutta näistä kysymyksistä. On tärkeää, että Aloitamme valistuksen ja kasvatuksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa viimeistäänkin alaasteella. Ja täytyy varmistaa, että tieton seassa muodossa, että lapset sen pystyvät sulattamaan ja lapset täytyy saada kiinnostuneeksi myöskin. Esimerkiksi leikin tai pelien kautta voidaan saada kiinnostus heräämään. Esimerkiksi monumenttien ympärillä voi leikkiä tai pelata jotakin peliä, ja sitten saada lapset kiinnostumaan niistä tällä tavalla. Samalla voidaan selittää monumentti, joka on kenties satojen vuosien ikäinen. Ja sitten voidaan kertoa monumentin taustoista samalla. Ja perheessäkin tarvitaan valistusta. Ihmiset ja lapset täytyy saada tietoiseksi omasta asuinympäristöstään mukaan luottuna monumenteista. Koulussa puolestaan voimme suojella kulttuuriperintöä siten, että edistetään paikallista, alueellista ja eurooppalaista identiteettiä. Meidän täytyy voida myöskin tukea opettajia, jotta ei pysty tekemään työnsä, jotta opettajat voi käyttää innovaatioita. Julie Ward, aina. Kiitos seuraavaksi Julie Ward, Euroopan parlamentista minuutti. Education haluaisin sanoa, että koulutuksen tulee päteä myös meihin. Meidän on opittava. Meidän on oltava riittävän nöyriä ymmärtääksemme, että me emme tiedä kaikkea. Meidän on myös astuttava ovesta ulos ja oltava läsnä ruohonjuuritasolla. Siksi olenkin ylpeä, että olen ensimmäinen poliittinen harjoittelija Euroopan museoverkostossa – Olin Maastrichtissa museo- ja kulttuurikeskuksessa päivän ajan tutustumassa toimintaan. Siitä on tehty filmi, tutustukaa siihen, mutta tehkää enemmän, käykää omissa museoissanne poliittisena harjoittelijana. Te työskentelette aivan ruohonjuuritasolla ja ymmärrätte ja opitte, miten museo toimii. Me voisimme olla vielä parempia lähettiläitä tälle alalle. Vielen herzlichen Dank. Äh, Herr Kiitos. Seuraavaksi Sevastakis Kreikan parlamentista. Kiitoksia. Ateenassa ja Kreikassa Aina kun tehdään töitä, löytyy uusia antiikin aarteita. Ja tämä merkitsee sitä, että nykymaailma mm, nivoutuu yhteen nykyisen kaupunkirakentamisen kanssa ja liittyy siihen, miten hahmotamme ympäristöämme. Kaupunki, kaupunkiympäristö liittyy myös rakentamiseen ja tätä kauttakin saadaan oppia menneestä. Kun katsotaan erilaisia väestön siirtymiä ja siihen liittyvää painetta, tämä luo kulttuuriin liittyvää epävarmuutta, mutta tämä liittyy myös tällaiseen rakenteelliseen epävarmuuteen, josta nykyihminen kärsii. Ongelmamme ei ole se, että käsitämme te- menneisyyttä vain teknologian keinoin, vaan tarvitsemme avoimen lähestymistavan nykymaailman hahmottamiseen. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Vilde. <clears throat> L'initiative numero 4 du patrimoine culturel concernait l'héritage. Aloite numero 4 liittyen kulttuuriperinteen koskee siirtymävaiheessa olevaa kulttuuriperintöä. Tämä on erittäin vaikea asia, varsinkin minun alueellani Itä-Ranskassa, jossa äh, San François d'Assisin kirkko on muutettu KFCksi ja ostoskeskukseksi. Kosovossa on ortodoksinen, erittäin arvokas kulttuuriperintö Servien silmässä. Toisaalta pääsy näihin uskonnollisiin kohteisiin nousee usein esiin. Lokakuun lopulla kaksi ortodoksibussia joutuvat hyökkäyksen kohteeksi. Kysymys kuuluukin, mitä tapahtuu meidän uskonnoille, jotka ovat osa meidän perintöä, historiaamme. Mitä tapahtuu, mikäli näitä monumentteja ei kunnioita? Kyse on kulttuurista koulutuksesta. Kiitos. Kiitos. Ja tämän kerroksen viimeinen puhuja on jälleen Luigi Gallo Italian parlamentista ja sen jälkeen meidän täytyy valitettavasti päättää tämä keskustelu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos niille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet tähän keskusteluun. Käytän minuuttini puhuakseni koulutuksesta. 165 artikla Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksista. Sanotaan, että meidän täytyy kehittää eurooppalaista koulutuksen ulottuvuutta. Ja tämä merkitsisi myös sitä, että meillä olisi yhteinen pedagoginen malli, joka toisi esille historiamme, yhteistä historiamme ja kulttuuriidentiteettiämme. Monet ovat pohtineet sitä, miten saataisiin tällaista kulttuurin syventymistä, immersiota. Monet sanovat, että tämä onnistuu käymällä eri kulttuurikohteissa niin, että voi kokea täysin tämän kaiken ja oppia tätä kautta kun asetuksia on laadittu. Italiassa on otettu lisäys, joka koskee opettajien koulutusta. Ehkäpä tämä voisi auttaa toimia vieläkin kattavammin. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diese... Kiitokset vielä tästä viimeisestäkin hyvin tunteikkaastakin keskustelusta. Mutta hyvähän se vain on, että tässä on hieman tunnetta myös pelissä ja muutkin huomaavat sen, että asia ei ole mitenkään helppo. Nyt sitten on hienoa saada toimi, toivottaa tervetulleeksi Tibor Navracic, joka vastaa komission jäsenenä koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta ja urheilusta. Nyt pyytäisin teitä pitämään puheenvuoronne ja näin myös päättämään tämänpäiväisen tapaamisemme. Navracic, olkaa hyvä. European Parliament. Kiitos puheenjohtaja, arvon parlamenttien jäsenet. Viimeiset pari päivää ovat olleet pohdinnan aikaa nyt on pohdittu avainkysymyksiä, jotka liittyvät eurooppalaisen kulttuuriperintöön. Nyt on ollut aika tarkastaa myöskin eurooppalaista tulevaisuutta, jolloin kulttuuriperinnöllä on edelleenkin tärkeä rooli. Sitä täytyy vaalia paremmin ja pohtia sitä, kuinka tästä toivosta voidaan tehdä todellisuutta. Nyt on ollut myöskin minulla tilaisuus henkilökohtaisesti kiittää teitä tämän loistavan aloitteen liikkeelle laskemisesta. 2017 vuonna teidän tukenne oli äärimmäisen tärkeässä asemassa, kun päätettiin Euroopasta teemavuodesta. Autoitte meitä varmistamaan myöskin talousarvion tätä varten. 2018 vuonna teidän tukenne on ollut jatkuvaa. Monia tilaisuuksia ja hankkeita on saatu aikaan Euroopassa. Teette kollegoille myöskin selväksi, kuinka tärkeää tämä teemavuosi on. Teette työtä myöskin jäsenvaltioissanne ja myöskin eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Vielä tärkeämpää on, että Euroopan kulttuuriperintövuodesta tuli osa teidän vaalipiireistänne elämää. Tämä työ on kantanut hedelmää. Yli 6 miljoonaa ihmistä on toistaiseksi osallistunut 11 500 tilaisuuteen. 8000 hanketta on saanut Euroopan kulttuuri teemavuoden merkinnän, tämän leiman. Nuoret ihmiset ovat mukana suojaamassa korvaamatonta kulttuuriperintöä mukaan ottanut Discover EU-hankkeen yhteydessä. Kyse on komission pilottihankkeesta, joka lanseerattiin kesällä Euroopan parlamentin tulee 15 000 nuorta eurooppalaista on saanut ilmaisen lipun päästäkseen tutustumaan eurooppalaisen kulttuuriin. Heillä on tilaisuus oppia muilta ihmisiltä ja saanut kokemusta samalla siitä, miltä tuntuu olla eurooppalainen. Nämä nuoret ovat erityislähetteleitä tämän vuoden yhteydessä. He voivat sosiaalisessa mediassa jakaa kokemuksiaan kulttuurivuodesta ja he voivat kannustaa muita nuoria tulemaan mukaan. Toinen tärkeä aloite oli tämä Story Maps-aloite. Kyse on yhteisen tutkimuskeskuksen lanseeraamasta hankkeesta, vapaa-ilmainen verkkovälitteinen alusta vastaa sen, että kulttuuriperintö on kaikkien eurooppalaisten ulottuvilla helpossa muodossa. Helposti sieltä saa tietoa eri hankkeista, joita EU pyörittää ja sen muut kumppanit pyörittävät kulttuuriperinnön osalta mukaan ottana European Heritage Label-merkki. Story Maps-hanke myöskin mahdollistaa sen, että digitaalisella tasolla voidaan Euroopan hankkeeseen, hankkeen kautta koota yhteen 15 miljoonaa kirjaa, taideteosta, media, failia, yli 3500 euro kulttuuriinstituutista Euroopassa. Storymaps on houkutellut toistaiseksi noin 15 000 käyttäjää piiriinsä. Teemme päivittäin työtä, jotta tämä luku vielä kasvaisi. Nämä kannustavat luvut ja hankkeet edustavat sitä, kuinka ihmiset ovat yhdistäneet voimansa kaikille Euroopassa ja ovat uudelleen löytää kulttuuriperintönsä. Tilaisuuksia järjestetty pienimmiltä, pienimmistä kylistä ja toreilta aina korkeimmille tasoille saakka yhteisellä eurooppalaisella alueella. Yksi esimerkki, joka on ominaislaatuista, on kellojen aloite kansainvälisenä rauhanpäivänä. 21. syyskuuta kirkon kellot, kaupungintalojen ja muiden rakennusten kellot soivat 14 Euroopan maassa samaan aikaan. Tämä symbolin eli osoitti, että vaikka puhumme eri kieltä ja meillä on erilainen tarina, erilainen tausta ja näkemys siitä huolimatta kellojen soittaminen lähetti universaalin rauhan ja toiven, toivon viestin tulevaisuutta silmällä pitäen. Olen nähnyt, kuinka nämä kokemukset maistuvat sen, että ihmiset ovat itse tutkia ja pohtia omaa paikallista kansallista identiteettiä, eurooppalaista identiteettiään. Täten voimme tunnustaa sen, kuinka keskenään kiinni toisinsa nivoutuneita meidän yhteiskuntamme ja kulttuurimme ovat. Uskon vakaasti, niin kuin tiedän teidänkin uskovan, että eurooppalainen tarinamme on nivoutunut yhteen. Yhteinen historiallinen kulttuurinen kokemus meitä sitoo yhteen. Tämän tunnustaminen tällä hetkellä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon, suuria jännitteitä unen sisällä on. Olisi hyvä muistaa kaikkein perustavanlaatuisimmat opetukset tältä vuodelta. Meillä on enemmän niitä asioita, jotka yhdistävät meitä kuin niitä, jotka meitä jakavat. Tämä yhtenäisyyden tunne, yhtenäisyyden henki, henki on ollut ominaislaatuista tälle vuodelle. Tämä on ollut kaikki mukaan ottava aloite, jos ovat olleet mukana kaikki EUn jäsenvaltiot, kaikki instituutiot, yhdeksän kumppanimaata ja myöskin suurin määrä kulttuurialan sidosryhmiä. Toden totta, me vahvasti kiitämme, kiitämme Euroopan parlamentin vahvasta tuesta. Euroopan parlamentti rahoittaa 800 000 eurolla pilottihanketta, jolla palvellaan vähintäänkin 1500 euro, juutalaista autosmaata Euroopassa. Hankkeessa myöskin on määritelty hyviä käytänteitä, joilla voidaan säilyttää juutalaisia autosmaita. Tämä luo esimerkin muillekin toimille ja yhteisöjen aloitteille. Miksi tämä on niin tärkeää tämän vuoden yhteydessä? Nämä hautausmaat edustavat yhtä monista uhkista, jotka me eurooppalaisina kohtamme yhdessä. Minun mielestäni tämä on sen ytimessä, miksi meidän täytyy säilyttää historiallisia paikkoja ja varmistaneen tulevaisuus. Samalla pidämme huolta menneisyydestä ja menneisyyden muistoista, jota kannamme mukanamme joka päivässä elämässämme. Tämä ajattelutapa oli nähtävissä myöskin Euroopan parlamentin valmistelevan toimen yhteydessä, kun pyrittiin luomaan innovatiivisia liiketoimintamalleja Private Heritage Houses hankkeen yhteydessä Euroopassa 40 prosenttia kulttuuriperinteistä on yksityisten käsissä. Heillä on erittäin tärkeä rooli varmistamalla kestävän tulevaisuuden näitä kulttuuritaloja varten. Takamme tulevillekin sukupolvimaisuuden tietää, kuinka, minkälaista esi-isimme elämä oli ja kuinka, minkälaista edistystä on tapahtunut. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan kulttuuriperintövuosi päättyy muutaman viikon kuluttua. Täytyy varmistaa, että kulttuuriperintö pysyy Euroopan politiikan asialistalla tärkeässä asemassa itse olen tehnyt ehdotuksen uudeksi eurooppalaiseksi kulttuuriagendaksi. Avainasemassa olisi, että tunnustettaisiin kulttuurin voima, kulttuurin moninaisuuden voima, niitä kulttuurista olisi sosiaalisesti kohesi, kohesiota edistävää ja kilpailukykyisempää. Eurooppalaisen kulttuurin pitäisi olla myöskin, niin tämä voisi maailmanlaajuisesti olla merkittävää. Keskeinen pilari tulee olemaan 7. joulukuuta esitetty aloitteemme, joka esitellään Viinissä Toimintasuunnitelma määritteli eurooppalaisen vuoden perinnön, mitä sen jälkeen tehdään. Se on myöskin suunnitelma, kun me pyrimme varmistamaan ja edistämään eurooppalaista kulttuuriperintöä. Se alkaa toimista, joita komissio pistää täytäntöön vuoden aikana, mukaan luet niiden suuntavien mukaisesti liittyvät kestävyyteen, suojelun, innovointiin, säilyttämiseen. Mukana on aiheita kuten nuoriso, lähtöisyys, kulttuuriperinnön saavutettavuus, taistelulaitonta, kulttuuri, eli esikauppaa vastaan, innova- innovointi ja tiede ovat kaikki tärkeissä asemassa. Toimintasuunnitelma voi palvella myöskin innostuksen lähteenä alueille ja kaupungeille Euroopassa. Ja myöskin kulttuurialan järjestöt ja verkostot voivat sitä hyödyntää, kun ne kehittävät omia toimiaan kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Vahvaa politiikkaa ei saada aikaan ilman kunnallista rahoitusta. Siksi komissio on ehdottanut, että Creative Europe-hankkeen rahoitus nostettaisiin 1,8 miljardista tai 1,8 miljardiin seuraavissa rahoituskehyksissä. Neuvottelut talousarviosta ovat meneillään ja niin kuin aina nämä neuvottelut ovat hankalat ja haasteelliset. Me kaikki, jotka uskomme kulttuuriperinteen voimaan jotta luodaan inklusiivinen Eurooppa, jossa kaikki seisovat rintarinnan. Me pystymme puhumaan tämän puolesta. Uskon, että teidän tuollanne tähän pystymme. Kiitos jälleen kerran kaikille teidän raskaasta, ankarasta työstänne. Toivon to, to, todennäköinen teistä mahdollisimman monet sitten Viinin loppuseremoniassa joulukuussa. Ja, vielen herzlichen Dank. Oikein lämmin kiitos, hyvä komission jäsen. Tuen teidän sanojanne ja haluan vielä kiittää kaikkia lämpimästi siitä, että olette osallistuneet niin aktiivisesti tähän kahden päivän tilaisuuteen täällä Euroopan parlamentissa. Mutta kiitän teitä myös siitä, että kannoitte kortenne kekoon sen eteen, että kulttuuriperintö vuosi vuonna 2018 voi näkyä vielä pitkälle tämän jälkeenkin. Se varmasti olisi tämän kulttuuripoliittisen aloitteena tärkein anti Euroopan tasolla, eli että saisimme jonkinlaista jatkuvuutta hankkeelle. Pidemmittä puheitta päätän tämänpäiväisen kokouksen. Ja haluan vielä kiittää kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin jäseniä ja muita vieraitamme Me kutsun teidät tähän Jan ravintolan yhtä kerrosta alempana. Siellä on tällainen cocktail-tilaisuus. Ehkäpä voimme jatkaa vielä keskustelua eteenpäin. Kiitos läsnäolostanne ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkkeja, jotka auttavat meitä täällä. Ja vielä tiedoksi se, että tässä salin ulkopuolella on erilaisia tutkimuksia ja esitteitä tiedoksi. Ja vielä aivan viimeinen virke. Meillä on tässä edessä nyt mahdollisuus ottaa perhepotretti, johon mukaan saadaan kaikki osallistujat. Eli tulkaapa tänne. Kiitoksia kovasti ja valiokunnan jäsenille tapaamme iltapäivällä.